Kollegi, kollegi, grazie per la... No niin, hyvät kollegat, toivotan tervetulleeksi korkeiden edustajan Parentar Ashtonin. Nyt on erittäin kiinnostava ja sopiva hetki tavata hänet näinä vaikeina aikoina Euroopan unionille, kun ottaen, että on huomioon, mitä tapahtuu Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Meillä on ollut vaikeuksia saada aikaan yhteinen kanta 27 jäsenvaltion välillä. Tarvittaisiin yhteinen kanta, joka olisi tehokas, johdonmukainen ja uskollinen niille arvoille ja periaatteille, joilla Euroopan unioni on rakennettu. Parannetaan Ashton lauantaina osi, osallistuitte Pariisin kokoukseen, joka oli Sarkozyn koko kutsuma, ja eilen olitte ulkoasiaministeriöiden kokouksessa. Siellä käsiteltiin erittäin tärkeitä ja myös arkaluontoisia asioita. Tänään olette täällä paikalla, se on todella sopiva ajankohta. Te olette täällä osoittamassa haluaa käydä vuoropuhelua tämän valiokunnan kanssa. Myös komission jäsen Fyyle ja pääsihteeri Vima ovat tätä puoltaneet. Hyvä paronitar. Agendalla on paljon asioita. Välimeren tilanne, tämän tärkein asia sitten huono kehitys Bosnia-Herzegovinassa, vuoropuhelun ajatellaan Serbien ja Kosovolisten välillä, Sahelin strategia, Somalian tilanne ja myös äh, luonnonkatastrofi ja ydinkatastrofi, joka on sattunut Japanissa. En halua käyttää tähän enempää aikaa, vaan annan teille välittömästi puheenvuoron. Kiitoksia siitä, että olette paikalla. Uh, Mr. President, thank you uh, very much for uh, your introduction. Herra puheenjohtaja, kiitoksia tästä johdannosta. Hyvät kollegat, minä halusin ottaa aikaa ja pysähtyä harkitsemaan, pohtimaan sitä, mitä tapahtunut sen jälkeen, kun tapasimme viimeksi täällä lokakuussa. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että muutosten vauhti on ollut kova. Olen ollut 28 eri missiolla Euroopan unionin puolesta sen jälkeen tällä hetkellä. Aivan oikein keskitymme Libyan tilanteeseen ja siihen, mitä tapahtuu eteläisissä naapurimaissa. Se peittää kaiken ymmärrettävästi, mutta olen aina sanonut, että naapuruusalue on testi Euroopan unionille, kuinka me vastaamme tapahtumiin, jotka tapahtuvat meidän naapurustossamme. Se määrittää tämän unionin tehokkuuden ja uuden ulkosuhdehallinnon tehokkuuden. Viime päivinä ajatuksemme ovat olleet Japanin kansan puolella. Tapasin Japanin pääministerin. Hän on ollut nyt kuusi päivää virassa ja ne ovat olleet aikamoiset kuusi päivää. Japani nyt käsittelee tsunamin ja maanjäristyksen jälkiä, kun tarkastelemme sitä, mihin olemme lokakuun jälkeen sitoutuneet. Muistan, että joulun jälkeen olin hyvin huolestunut norsuluurannikon tilanteesta. Se on maa, joka on edelleen mullistusten kourissa, eikä siellä vieläkään ole tulosta saatu aikaan jotta presidentti saisi hallinnon takaisin maassaan. Tarkastelen myöskin valko tilannetta ja siellä vaalien uskottavuutta. Olemme painostaneet ja käyneet vaikeita keskusteluja pääministeri Matinafin kanssa ja jatkamme tätä työtä, jatkamme painostusta ja varmistamme, että sitoudumme valko kansan puoleen. Ja Tämän jälkeen olen myöskin ollut kaksi kertaa Lähi-idässä. Israelissa olen tavannut palestinalaisten edustajat. Olemme järjestäneet Mynikissä kokouksen ja täälläkin. Ja ensimmäisen kerran olemme poliittisen johtajan Helga Smithin kanssa onnistuneet keskustelemaan molempien puolien kanssa. Olen kaksi kertaa tavannut Iranin edustajia ja olemme pyrkineet saamaan edistystä aikaan, jotta Iran saataisiin suosit- suositeltua pois ydinaseiden tieltä, vakuutettua, että se voisi olla siviiliydinvalta ja että se sitoutuisi tähän prosessiin. Minun täytyy sanoa teille, että tällä hetkellä meidän ehdotuksemme ovat yhä käsittelyssä. Jatkamme viestien lähetystä heille, mutta odotamme yhä heidän vastaustaan. Olemme myöskin olleet kiireisiä Naton ja Euroopan unionin suhteiden parissa, eikä vähiten tällä hetkellä. Keskustelin pääsihteeri Rasmussenin kanssa, olen hänen yhteydessä säännöllisesti ja tutkimme kuinka voisimme tehdä töitä yhdessä. Yksi toinen asia, joka on erittäin tärkeä, johon olen viime aikoina sitoutunut, on Moldovan tilanne. Olen herra Lavrovin kanssa ollut yhteydessä Moskovaan ja pyrkinyt selvittämään, mitä voisimme tehdä. Kuten tiedän, monet parlamentin jäsenet ovat seuranneet Serbia-Kosovo-neuvotteluja hyvin läheisesti. Toinen kokous tullaan järjestämään tässä asiassa tällä viikolla kun me ajattelemme kaikkia näitä eri asioita ja sitä, että me olemme rakentamassa uutta hallintoa yhä edelleen, voisin sanoa, että meidän johtoajatuksemme on ollut se, että me rakennamme demokratiaa ja ratkaisemme konflikteja, puolustamme ihmisten oikeuksia tulla kuuluiksi ja saada nauttia vapauksista. Tämän vuoksi Kosovon dialogi on niin tärkeä. Tämän vuoksi Bosnia-Herzegovinan täytyy siirtyä eteenpäin tästä jumiutuneesta tilasta eteenpäin. Ja eilen ulkoministerikokouksessa keskustelimme lähestymistavasta, jota tulen ehdottamaan Euroopan unionille. Mitä tulee Albaniaan siellä, minun edustajani on keskustellut ja pyrkinyt helpottamaan keskusteluja opposition ja pääministeriön välillä. Mitä tulee Sahelin alueeseen ja siihen, mitä tulee tehdä Nigerin ja Malin alueella ja Pohjois-Afrikan alueella, meidän pitää varmistaa, että meillä on erilainen lähestymistapa jokaista maata kohti, että meillä olisi strateginen lähestymistapa, ja jotta voisimme ratkaista tiettyjä ekonomisia ja turvallisuusongelmia – jotka koskettavat esimerkiksi ihmisten tai huumeiden salakuljetusta ja muita asioita, jotka koskettavat tämän alueen ihmisiä joka päivä. Ja sitten meidän pitää myöskin keskittyä Afrikan sarven ongelmiin, ei vain merirosvoukseen, mutta myös siihen, miten voidaan tukea Somaliaa taloudellisesti. Olen kaksi kertaa vieraillut tuolla alueella ja haluaisin varmistaa, että meillä on vahva näkökulma siitä, mitä voimme tehdä tuolla alueella heidän auttamisekseen. Olen sanonut, että meidän tehtävämme on rakentaa vahvaa demokratiaa, tukea muutosvaiheessa olevia maita, tukea kansalaisyhteiskuntaa, politiikkaa, taloutta, niin että heillä olisi pitkä, ikäiset ja kestävät talousnäkymät ja demokraattiset instituutiot turvallisuus, kehitys rakentavat luottamusta ja rakentavat instituutioita. Demokratia rakennetaan tiili tiileltä, se ei ole loistelijasta, mutta se on aivan välttämätöntä. Samaan aikaan meidän täytyy pystyä nopeasti, joustavasti ja luovasti reagoimaan, kun se on tarpeen, kuten juuri nyt. Voimme ajatella, että tämä on kuten suuri tankkeri, jossa tankkeri on Euroopan unionin instituutiot, mutta se tarvitsee myös pienen moottoriveneen, joka voi nopeasti reagoida, kun on tarve. Tällä on suuria vaikutuksia ulkosuhdehallintoon ja siihen, millainen sen täytyy tulevaisuudessa olla. Minun täytyy muistuttaa teitä, että olemme vasta aloittamassa tätä työtä ja rakentamassa uusia rakenteita. Pääsemme myös kehittämään reagoimista nyt reaaliajassa. Kaikki, minkä me teemme, teemme kumppaneidemme kanssa ja tämän vuoksi meidän täytyy investoida paljon aikaa ja energiaa näihin tärkeisiin suhteisiin, jotka ovat niin tärkeitä meille. YK on pääsihteeri, jonka olen tavannut monta kertaa ja johon olen usein yhteydessä, on yksi näistä kumppaneista. Tietenkin Yhdysvallat ja Hillary Clinton, jonka kanssa keskustelin erittäin usein, on yksi toinen. Amamussa Arabiliitosta on eräs heitä. Afrikan unioni on eräs. Rasmussen, pääsisteri Rasmussen on yksi. Venäjän ja Kiinan kanssa meillä on pitkä dialogi. Dialogi on tukenut meidän työtämme ja monet muutkin maat siinä, kuinka ne ovat voineet tukea Tunisian ja Egyptin siirtymävaihetta. Tyrki, Turkki on mukana. Se on ehkä yksi kaikkein strategisimpia kumppaneita, joita meillä on olemassa. Ja keskustelemme Turkin ulkoministerin kanssa erittäin usein, mutta myöskin kansalaisjärjestöt, Human Rights Watch ja muut organisaatiot, jotka ovat mukana kehittämässä ja tukemassa näitä töitä. Tällä hetkellä energia Yritykset ovat myöskin hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Japanissa on tapahtunut, tietenkin ydinenergian vuoksi, mutta myöskin Libyan alueella nyt öljyn vuoksi. Meillä on erittäin monimutkainen, moninainen agenda tällä hetkellä. Jos nyt aloitamme lähialueesta, aloitamme Libyasta, siellä tietenkin tapahtui valtava muutos, kun turvallisuusneuvosto ää, teki päätöksen artiklan 1973 liittyen, ja tässä turvallisuusneuvosto oli oikeusperustana ja erityisesti Arabiliiton tuki oli tärkeä. Nämä kolme tekijää olivat tarpeen, kun oli tarpeen toimia. Euroopan unioni ja se rooli, joka meillä on, josta me keskustelimme eilen, on sellainen, että on täysin selvää, että me tuemme humanitaarisia hankkeita. Ne 7000 Euroopan unionin kansalaista, jotka pääsivät Libyasta pois. Heistä yli 400 tuotiin sieltä meidän palvelujemme kautta pois. Ja monet, esimerkiksi Bangladeshin kansalaiset, pääsivät Euroopan unionin työn ansiosta pois Libyasta. Meillä on yhä Libyasta pakenevien ihmisten tukena henkilöitä rajalla. Ja olen Tripolissa ja Bengashissa yllyttänyt ihmisiä keskustelemaan siitä, mitä on tapahtunut, jotta tilanne ymmärrettäisiin ja jotta tarkasteltaisiin sitä, minkälainen ihmisten ravintotilanne on, minkälainen juomaveden ja lääkkeiden säänti on. Ja teemme näin, että voisimme varmistaa, että apua on saatavilla, jotta voisimme välttää konfliktit. Palaan nyt jälleen kerran Euroopan unionin rooliin – Tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi maille rakentaa tulevaisuuttaan, jotta näiden maiden kansalaiset saisivat sellaisen maan, jota he toivovat. Minä tulee Egyptiin ja Tunisiaan, olen vierailut Egyptissä kaksi kertaa Mubarakin lähdön jälkeen. Me toivotimme tämän lähdön tervetulleeksi ja minä kuulin saman viestin, kuten päämies Bysek Tämä on meidän maamme, tämä on meidän vallankumouksemme. Taarin Aukionin nuoret johtajat, tulevaisuuden johtajat sanoivat, että he halusivat olla ensimmäinen kansanjohtaja 7000 vuoteen. He sanoivat, että järjestelmän täytyy myöntää tarve muutokseen ja että he tarvitsevat apua. Eräs esimerkki. Eräs egyptiläinen ministeri asuntoministeri on nyt rakentamassa suut ohjelmaa asuntotarpeen tyydyttämiseksi ja hän pyrkii tekemään sen niin, että se voisi tukea pieniä yrityksiä ja koulutusta niin, että ihmiset kaikilla mahdollisilla tavoilla voisivat hyötyä tästä ja että ihmiset havaitsisivat, että jotakin todellista tapahtuu, kun taloja rakennetaan. Minä haluaisin auttaa tuossa, haluaisin saada Euroopan investointipankin tähän työhön mukaan ja EBRDn mukaan ja että voisimme kaikin tavoin auttaa tässä työssä ja voisimme olla koordinoituja ja johdonmukaisia tukiessamme Egyptin kansaa. Olemme myöskin havainneet, että Tunisiassa – on tarve Afrikan unionin puheenjohtajan tällä hetkellä Tunisiassa ja hän sanoi, että ihmiset ovat siellä hyvin optimistisia. Siellä on paljon, mitä voidaan tehdä. Meillä on jo ohjelmia Tunisiassa, mutta meidän täytyy sitoutua niihin enemmän niin, että ihmiset tietävät, että me emme vain tarjoa heille tätä kriisiapu ensimmäistä rahaa, vaan että me tulemme tukemaan heitä jatkossakin pitkän aikaa. Meidän täytyy tehdä näin, meidän täytyy toivoa näiden muutosten onnistumista ja varmistaa, että ne todellakin onnistuvat. Ja tämän vuoksi me komission kanssa olemme tehneet yhteisen julkilausuman puheenjohtaja Barroson kanssa, jotta voisimme kehittää sitä, mitä minä ajattelin, ja jotta voisimme esittää sen neuvostolle ja jäsenmaille. Siinä oli kaksi, kolme ajatusta. Raha ja resurssit, mahdollisuus tarjota tukea eri ohjelmien kautta ja ohjelmien muuttamisen kautta niin, että meillä olisi joustavia tapoja tukea ja että sen lisäksi voisimme varmistaa, että saamme muuta tukea rahoituslaitoksilta, mainitsin EBRDn ja Maailmanpankin, mutta muitakin mahdollisuuksia on Toisekseen pääsy markkinoille, kaupan esteiden purkaminen, maatalousalueen tukeminen, sen varmistaminen, että heillä on parhaat mahdollisuudet, jotta he voisivat tukea taloutta. Ja sitten kolmanneksen liikkuvuus, nämä nuoret, äh, että heille olisi helpompi liikkua, jotta liikemiehille olisi helpompi siirtyä paikasta toiseen, mutta meidän täytyy toimeenpanna nämä kaikki asiat. Niiden kirjoittaminen on yksi asia, mutta toimeenpano on toinen asia. Tämän vuoksi kansainvälinen koordinaatio on niin tärkeä. Tämän vuoksi Euroopan unionilla on avainasema, kun pyrimme koordinoimaan eri maiden kanssa kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi Turkin tai Kiinan, kun he tulevat ja haluavat tukea tässä työssä meidän täytyy vahvistaa, että me rakennamme oikeanlaisen koneiston, jotta voimme tehdä tämän työn, että käytämme resursseja hyvin ja tehokkaasti ja että me sitoudumme ihmisiin niin, että on selkeää, että se on heidän vallankumouksensa ja heidän maansa, mutta että me tuemme heitä ja että me rakennamme mahdollisimman kestävää kansainvälistä tukea. Meidän täytyy myöskin tehdä selväksi, että meidän työmme on rakentaa vahvaa demokratiaa, vahvaa kasvua ja kehitystä, jotta heistä tuntuisi, että heillä on pitkäaikainen turva ja pitkäaikainen kumppanuus edessä meidän kanssamme, ja jotta me voisimme tehdä sen työn, jossa olemme kaikkein vahvimpia. Kiitoksia. Grazie, baronessa Ashton. Kiitoksia, baronitar Ashton. Kiitän teitä tästä puheenvuorosta. Käsittelitte joitakin asioita, jotka olivat New York Timesin artikkelissa koskien kolmen M-strategiaa, market money ja market accessibility. Haluaisin äh, sitten teille kysymyksen koskien ensimmäistä kohtaa, siis tämä rahoituksellinen toiminta näissä maissa, joista puhumme. Tarve on miljardeissa euroissa, siis merkittävistä summista puhutaan – sekä hätäapua varten että infrastruktuurien rakentamista varten, ammattikoulutusta ja muuta varten. On vaikea löytää näinä kriisin aikoina merkittäviä rahavaroja, mutta ehkä vielä vaikeampaa on käyttää hyvin ja asianmukaisesti tätä tukea. Kysymykseni kuuluu, olemmeko nyt löytäneet uskottavia vastapuolia, jotka ovat aktiivisia, rehellisiä ja tehokkaita, niin että he voivat toteuttaa se, mitä odotamme, eli toisin sanoen saisivat aikaan infrastruktuuria ja demokratiaa varten. La parola al... Seuraava puheenvuoro Salafrankalle, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää korkea edustaja. Haluaisin oman ryhmäni nimissä kiittää teitä tästä nopeasta saapumisesta tänne, vaikka valiokunta eilisen ulkoasian ministerin kokouksen jälkeen ei olisi oikein, että tänään saisitte taas lisää kritiikkiä. Niskanne et, Välimeren eteläpuolella kriisi osoittaa, millaisia strategioita Lissabonin sopimuksessa on minun mielestäni Euroopan unionin toimii nyt hyvin. Teemme tiivistä yhteistyötä mm, herra Bimonin ja ulkosuhdehallinnon edustajien kanssa. Te olette esitelleet hyvin kummian himoisen tiedonannon, jossa mielestäni aivan oikein erotetaan lyhyt ja pit, keskipitkä ja pitkä aikaväli ja erotetaan ulkopolitiikkaa naapuruspolitiikasta. Politiikasta olette mielestäni myös nopeasti saaneet työntelen YK päätöslauselma 1970 ja pidit sitä riittämättömänä, niin kuin parlamentti pyysi. On tähän liitetty lentosulku ja parlamentin kautta. Lisäksi olette käyneet vuoropuhelua Arabiliiton kanssa. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä siitäkin, että, että kerrankin Yhdysvallat eivät ole toimineet, vain kaksi Euroopan unionin jäsentä, Iso-Britannia, Ranska ja Libanon, esittelivät tämän eh, turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973. Siitä on esitetty kommentteja, jotka herättävät myös kysymyksiä. Ensinnäkin emme ole saavuttanut sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eh, turvallisuusneuvostossa olisivat äänestäneet samalla tavalla – Sama polemiikkaa seuraamme nyt koskien NATO politiikkaa. Mitä me voisimme tehdä rovasta, jotta voisimme parantaa omaa koordinaatiotamme näissä asioissa? Sitten olen lukenut ulkoasian neuvoston päättelmät. Siinä ilmaisette EUn päättäväisyyden toteuttaa YK turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1973. Tiedämme, että lyhyellä aikavälillä meillä ei ole mahdollisuuksia – itse sitä toteuttaa, vaan tämä jää jäsenvaltioille. Mitä voimme tehdä, Rova Aston, jotta voisimme parantaa päätöksentekomekanismia niin, että päätöksentekomme voisi olla nopeampaa? Kolmanneksen tänne on tullut juuri kollega, kollegoita Egyptistä. Kansanäänestyksessä on tehty perustuslakimuutoksia. muutoksia. Olen lukenut teidän antamanne lausunnon ja lausuman tästä asiasta, mutta haluaisin esittää kysymyksen koskien tätä poliittista arviointia mitä arvioitte siitä, että 77 prosenttia osallistujista seurasivat muslimiveljeskunnan ja Mubarakin entisen puolueen kantaa herra Mussan suositusten ja El Baradein suositusten vastaisesti. Kuinka tulkitsette tätä menettelyä? Tämä parlamentti on ollut hyvin kriittinen, varsinkin viime aikoina, suhteessa tiettyihin kantoihin, joita on yhdestä jäsenvaltiosta, erityisesti Ranskasta, kuulunut ryhmäni nimissä haluaisin kiittää johdonmukaisuudesta, päättäväisyydestä ja rohkeudesta. Ranskan viranomaiset ovat toimineet tällä tavalla Libyan kriisissä. Tunnustan myös aivan kuten parlamentti pyy. Sitten tunnustan tätä toisen ajattelua ja sitten YK on turvallisuusneuvosto on, on, on, on hyvä, että on kutsuttu nopeasti koolle kokous, josta oli puhetta. On hyvä, että olemme toimineet nopeasti, koska tämä maa on lopulta päässyt puolustamaan vapautta. Grazie. Colleghi, vi ricordo, mm, mi dispiace doverlo fare, ma... Hyvät kollegat, olen pahoillani, kun joudun muistuttamaan tästä, mutta meillä on todella määräaika kello 17. Siitä on pidettävä kiinni, joten pyydän, että Pidetään puheajoista kiinni. Koordinaattorille meillä on kolme minuuttia. Emme voi hyväksyä puhujalistalle enää ketään, koska olemme jo menneet tämän 17 yli. Seuraavana Vigenin. Try to speak one minute less so that I... Kiitos, yritän puhua hiukan lyhyemmän aikaa, että voin kompensoida herra Sala Frankan käytämän ajan. Niin tervetuloa valiokuntaamme, rouva Paronitar. Olemme iloisia siitä, että viime viikkoina te olette jatkuvasti ollut vuorovaikutuksessa parlamentin ja valiokunnan kanssa. Tämä on hyvin tärkeää, jotta te pystytte näkemään meidän eh, kantamme ja pystytte eh, luomaan strategiaanne. Minulla olisi muutama kysymys kaikkein ajankohtaisimmista asioista Libyan tilanteesta. Viime viikkoina te puhuitte tämän alueen tulevaisuudesta, mutta ei ollut mitenkään selvää se, mihin toimiin EU olisi voinut yhtyä ja hänen voimiaan vastaan. Nyt sanotte, että EU on valmis panemaan toimeen päätösosaman 1973 sen mandaatin ja toimivaltaisessa puitteissa. Mutta mitä varoja tullaan panemaan tämän, tähän tarkoitukseen. Entä sitten menneisyyden virheet? Miten voidaan välttää niitä? Käydäänkö siitä keskustelua? Puhutaanko siitä, Mikä tulevat olemaan ne strategiat, joilla päästään sitten eteenpäin tämän sotilaallisen toimen jälkeen, joka toivottavasti johtaa siihen, että Gaddafi luopuu vallasta? Amur Mussa puhui sunnuntaina kolmesta periaatteesta. Ei ei joukkojen käyttöä, ei Libyan jakamista ja siviilien suojelu. Tämä voisi olla hyvä lähtökohta strategiamme kehittämiselle tapahtumien jälkeen. Ja lopuksi, olisitteko te valmis välittömään rahoitustukeen, tai olisitteko valmis keskustelemaan Egyptin viranomaisten kanssa tästä asiasta, koska tilanteella Libyassa on Egyptiä epävakauttava tilanne, koska on yli miljoona Egyptin kansalaista, jotka eivät voi nyt lähettää rahaa Egyptiin, ja se vaikuttaa Egyptin taloudelliseen tilanteeseen. Onko mitään mahdollisuutta EUlla auttaa Egyptiä tässä kysymyksessä? Kiitos. Bene, grazie eh, collega Vigenin, un esempio da imitare. Kiitoksia Vigenin, annoitte no, hyvää esimerkkiä Seuraavana kollega Neitz. Uh, Madam High Representative, dear colleagues. Uh... Rouva korkea edustaja, hyvät kollegat, sanoitte, että syyskuusta lähtien, et, lokakuusta lähtien ette ole olleet täällä. Vaikuttaa, että tämä on lyhyempi aika, sillä niin paljon on tapahtunut. Ja tähän aikaan tässä välillä olette tehneet hyvin paljon töitä. Valitettavasti emme siis näe teitä niin usein kuin haluaisimme. Haluaisin kiittää teitä tästä yleisestä esityksestä, jonka annoitte, mutta se on todellakin hämmentävä tiivistelmä, sillä siinä otettiin mukaan kaikki, mitä tapahtuu koko maailmassa. Ja on selvää, että yhden ihmisen on vaikea hoitaa kaikkia näitä asioita. Kun tullaan yksityiskohtiin. Voisitteko selventää se, te puhuitte Libyasta ja korostitte sitä, että on tarpeen antaa humanitaarista apua ja tukea, mutta kuten edellinen puhuja korosti, olitte melko hiljaa poliittisista päämääristä ja siitä, kuinka ne voitaisiin saavuttaa. Tietenkin YK turvallisuusneuvoston päätös oli mukana, mutta sekin on melko epämääräinen lopullisista poliittisista päämääristä tai niihin liittyen. Te sitten Turkin, se on teidän mukaanne Euroopan unionin yksi tärkeimpiä strategisia kumppaneita. Yleisesti ottaen en voisi olla enempää samaa mieltä, mutta nyt on hiukan outoa se, että Turkki oli Pariisin kokouksesta poissa – en tietenkään pyydä tästä tilanteesta mitään kommentteja, mutta ehkä voisitte sanoa, kuinka te itse Euroopan unionin puolesta olette tehneet työtä, jotta voisitte saada Turkin tiiviisti mukaan, mitä tahansa tapahtuukin tai tulee tapahtumaan. Lopulta haluaisin sanoa muutaman sanan Israelin Palestiinan konfliktiin liittyen. Sielläkin kello käy. Kuten monet ihmiset ovat sanoneet, syyskuun jälkeen kun seuraava turvallisuusneuvoston kokous järjestetään, se tulee olemaan hyvin tärkeää. Että ehkä voisitte sanoa hiukan siitä, mitkä teidän näkökulmanne ovat tähän asiaan liittyen. Kiitoksia. Ner, prego. Kiitoksia sitten Kalkan Branner. Ähm. Kiitos. Tervetuloa valiokuntaan. Ehkä aluksi Libyasta. Mä täytyy todellakin ilmaista myötätunteni ajatellen sitä, miten meidän Saksan hallituksemme on nyt toiminut tässä asiassa, voin todeta, että suinkaan kaikki Saksassa eivät jaa tätä kantaa, eikä sitä varmastikaan ollut apua, että Saksa päätti kulkea omaa tietään. Uskon, että tällä hetkellä ei teille voida kovinkaan paljon sitä syytöksiä, jos Ranska, Iso-Britannia ja Saksa eivät pääse yksimielisyyteen. Tilanne on teille hankala. Kuitenkin on vahinko, että nyt NATO joutuu toteuttamaan asessaaron, eikä EU olisi ollut todellakin tilaisuus EUlle nyt ottaa tässä selkeä asema. Te sanotte hyviä asioita niistä maista, joissa on jo tapahtunut vallankumous, mutta minä kaipaan jotakin. Ajattelen kommentteja ja suunnitelmia eteenpäin niiden maiden osalta, joissa nyt tapahtuu kohuntaa ja joihin EU ylläpitää normaalia suhteita. Miten on, ovat neuvottelut Syyrian kanssa? Ehkä meidän olisi pohtia neuvotteluja Syyrian kanssa, kenties lykätä niitä. Mikä, mitä te ajattelee asiasta? Entä Jemen? Jemeniä varten on 15 miljoonaa varattu vakausvälineestä. Miten me arvioimme sen työn, jota teemme paikan päällä? Entä Marokko, Länsi-Sahara, kalastusopimukset? Mitä tätä kaikkea pohditaan? Minä haluaisin selkeämmin, voimakkaammin nähdä, ettei me ole aina tapahtumien jäljessä, vaan ennakoiden ajoissa ryhdymme toimeen ja pohdimme uudestaan kaikkea näihin maihin liittyvää. Ja sitten vielä eräs asia. Te puhuitte Euroopan jälleenrakennuspankin. Voidaan miettiä sitä, mikä oli tämän pankin tehtävä. Se on vaikuttanut pitkälti yksityistämiseen, se on edistänyt toimia, jotka välttämättä eivät ole edistäneet sosiaalista rauhaa ja kehitystä. On oltava varovainen, mitä mallia nyt ollaan viemässä näihin maihin ja miten pitkälti se voi auttaa näitä maita. Ja sitten käytännössääntö aseiden osalta. Minusta tämä on asia, pitäisi uudestaan käsitellä, pitäisi työstää, koska ei voi olla niin, että aseita toimitaan sellaisille hallituksille kuin Gaddafin hallitus. Mitä ovat teidän ähm, suunnitelmanne, jotta tehdään tästä tiukempaa tästä työstä? Ja mitä te ajattelette siitä, mitä Transparency International on todennut siitä, että olisi enemmän avoimuutta sen suhteen, mihin öljyrahoja käytetään ja mihin meidän eurooppalaiset yrityksemme maksavat, mille hallitukselle ja miten paljon? La parola al collega Tannock, prego. Seuraavana Tannock. Chairman, uh, Madam High Representative, well a week is indeed... Rouva korkea edustaja, tässä viikko on todellakin pitkä aika ja tämä ei ollut Euroopalle kovinkaan loistava, mitä tulee yksimielisyyteen, kun Saksa on tässä ollut eri mieltä ja mitä tulee YK päätökseen järjestää lentokieltoalue Libyaan. Te olette varmasti tehneet ylityötunteja näinä kriisin aikoina. Uskomme kaikki sen ja nyt kun keskitymme Etelä-Välimeren alueen taloudelliseen vakauttamiseen ja toivomme, että demokratia tuolla alueella voittaa. Voisimme tukea näitä aloitteita. Kuitenkin haluaisin huomauttaa, että mitä tulee Libyaan, siitä huolimasta, että päätöslauselma 1973 tekee tämän mahdolliseksi. Meidän täytyy toivoa, että Gaddafin hallitus ei jää valtaan, muuten meillä ei ole toivoa demokratiasta tuolla. Me tulee Tunisiaan, valittu, valilla valittu ähm, elin kieltäytyy ottamasta islamistipuoluetta ähm, mukaan vaaleihin, koska äh, he syrjisivät vähemmistöjä ja naisia esimerkiksi. Ja tässä vaikuttaisi siltä, että Tunisia pysyy sekulaarina Äh, demokratiana, mutta minä olen huolestunut Egyptistä, missä äh, uskonnolliset vähemmistöt, kuten koptit, kokevat edelleen syrjintää ähm, tällaisten jumalanpilkkasäädösten vuoksi. Se on minusta huolestuttavaa. Olen myöskin huolestunut Bahranissa ja Syyriassa ja Jemenissä tapahtuneista väkivaltaisuuksista mielenosoitusten yhteydessä. Voiko Euroopan unioni olla tällä lailla äh, kaksinaamainen ja hyväksyä näitä tapahtumia Toisaalta meidän ei pidä myöskään unohtaa itäisiä kumppaneitamme etelän vuoksi ja toivon, että te pidätte lupauksenne ja vierailette Kievissä Ukrainassa ähm, tärkeän kumppanimme luona. Se on nyt ehkä vaarassa joutua sellaiselle tielle, joka ei ole meidän toivomamme. Ja mitä tulee Venäjän tilanteeseen itse naapurusalueella ja niihin kommentteihin, joita on tehty lentokieltoalueeseen liittyen. Tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun presidentti Medvedev arvosteli Putinia. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että sopu rakoilee Kremlissä? Kiitoksia. Kollega Meijer de la GUE, prego. Meijer GUEsta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Rovaston, tehän tiedätte, että enemmistö ryhmässäni vastustaa täysin ulkoista, ulkomaista puuttumista Libyan konfliktin ratkaisemiseksi. Me olemme yhtä mieltä niistä huolista, jotka johtivat siihen, että, että muun muassa Kiina, Venäjä Saksan muut äänestivät tyhjää, koska olemme sitä mieltä, että emme voi puuttua tähän sitellisesti. Meillä on 33 saman, 32 samankaltaista selkkausta kuin Libyassa ja maailmassa muualla, eikä kenellekään varmaankin tulisi mieleen puuttua näihin tilanteisiin sotilaallisesti. Tämä on lisäksi sellainen sotilaallinen operaatio, johon tarkoitusperistä ei ole oikein selvää. Jotkut sanovat, että tarkoituksena on saada Gaddafi pois paikalta, no, tämä heti kielletään sitten, sanotaan, että pyrkimyksenä on saada aikaan toisenlainen valtio tähänkin sanotaan ei Natossa enemmistö kokoontuu päättämään, pitäisikö Naton johtaa tätä operaatiota vai ei. Ja loppujen lopuksi on hylätty tällainen maa-operaatio ja nyt olemme tilanteessa, jossa, jossa ohjuksilla pommitetaan selektiivisesti tiettyjä alueita tietenkään silloin ei voida tietää, onko ohjuksen alla myös siviilejä. Uskon suoraan sanottuna, että YK pääsihteeri Ban ki pitäisi välittömästi edellyttää tulitaukoja ja pakottaa osapuolet neuvottelupöytään. Se on ainoa mahdollisuus Olen ollut Salafrankan ja muiden kanssa Egyptissä. En tiedä, ymmärrättekö, mikä rooli Euroopalla on ollut viime vuosisadalla Afrikassa ja sitä edeltävällä vuosisadalla. Afrikassa mikä tahansa eurooppalainen ulkomainen puuttuminen koetaan siellä hyvin vahvasti. E, e, Arabin liitto hyväksyi lentosulkualueen, mutta jo nyt se pyytää, että operaatio keskeytettäisiin. Se menee pidemmälle. Se ei rajoitu ainoastaan torjunta järjestelmien ja Gaddafin lentokoneiden tuhoamiseen, vaan se menee paljon pidemmälle, joten Rova Ashton, uskon, että olemme tilanteessa, jossa olisi tehtävä loppu tästä iskusta. Tietenkin pit- olisi voitava todentaa tuli taukoa korkealla tasolla ja Banki Muun eh, hetki sitten tästä puhui Lula, Brasilian entinen puheen, presidentti, eh, en olisi matkustettava paikan päälle ja olisi saatava aikaa todellinen todennettava tulitauko. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole. On tehtävä loppu siitä, että Euroopan unioni käyttää kahdenlaisia aseita. Eh, demokraattisesti Gaddafi on kuitenkin ollut, Gaddafi on kuitenkin ollut monien eurooppalaisten johtajien, kuten Berlusconin, Sarkozyn ja Merkelin suuri ystävä, ja ei voi olla niin, että näin yhtäkkiä ystävyys kääntyykin vihamielisyydeksi. Kiitoksia. Il primo round dei coordinatori, il collega... Belder viimeisenä koordinaattorina, olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Rova Ashton. Minulla oli ilo ja etoikeus, muutama päivä sitten käydä Egyptissä parlamentin delegaation mukana. Te olette itsekin käyneet sille muutaman kerran. Ja siihen, mitä te totesitte avusta siinä, että valtaisia ongelmia, kuten asuntojen ja talojen rakentaminen, koska on todellakin lukuisia egyptiläisiä, jotka tällä hetkellä elävät hautausmailla, mikä on aivan järkyttävä tilanne. Joten on todella tarpeen pikaisesti, että EU antaa tukea asuntojen rakentamiseen. Tästä olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne, Rova Ashton. Saman aikaan minulla kuitenkin olisi sitten kysymys. Nimittäin olen alueella olevilta diplomaatilta itse kuullut, että rahoitusnäkymät ja myöskin näkymät elintarvikehuollon osalta näyttävät huonolta. Näyttää siltä, että on odottavissa kriisi elintarvikehuollon alueella. Näettekö te saman kriisin koska totta kai se myöskin veisi pohjaa pois demokratisoitumisnäkymiltä. Sitten seuraava asia. Armeija on edelleenkin keskeinen tekijä Egyptissä ja meille on sanottu, että jos sotilaallinen, sotilasneuvosto, korkein sotilasneuvosto on valmis luopumaan vallasta demokraattisen vaalien jälkeen, niin kaikki on loistavaa. Mutta jos arme, armeija samaan aikaan kuitenkin ylläpitää valtaisaa imperiumia, Mitkä ovat näkymät demokratisoitumiselle? Miten te näette asian? La parola. Kiitoksia. Sitten parannetaan Aston vastauksen varten. Hyvät kollegat, haluaisin pyytää teitä rajoittamaan puheenvuoronne puolentoista minuuttiin, koska muussa tapauksessa emme voi antaa puheenvuoroa kaikille. Ei ehkä tälläkään rajoituksella, mutta yksi tai kaksi kysymystä korkeintaan kaikille niin, että kaikki voisivat puhua. Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta kollegoita kohtaan. Paroni, olkaa hyvä. I know, it's, I know it's a joke. It's a joke. Such a blagger. uh, President, Hall. Puheenjohtaja, yritän olla lyhyt sanainen ja yritän tarttua mahdollisimman moniin kysymyksiin. Minulta kysyttiin rahoituksellisista välineistä, joita meillä olisi käytössämme, jotta vain varmistaisimme sen, että käytämme niitä hyvin ja sen, että mistä me tulemme saamaan nämä rahat. Kysymys on varoista, joita saamme komissiolta ja joita on ulkosuhdehallinnon puitteissa käytettävissä meidän täytyy katsoa, miten voimme uudestaan sijoittaa näitä rahoja käyttöön joustavalla tavalla ottaen huomioon sen, mitä te totesitte, mitä parlamentti on aiemmin todennut siitä, että varat, varmistetaan varojen hyvä käyttö. On myöskin tarkastellut valo, alueita, joilla varoja on käytetty alle odotusten, niitä voidaan kenties siirtää. Ja ajatellen myöskin sitten instituutiot, jotka voivat antaa taloustukea investointipankilla on joka on laittanut miljardin euroja alueelle. Ja tällä hetkellä eh, Egyptillä on 484 miljoonaa euroa investointipankin varoja. Ja minä uskon, että eläinrakennuspankki, huolimatta siitä, mitä Brandner sanoi sen eh, tehtävistä, se ei välttämättä olisi hyvä käyttämään lisävaroja tähän tarkoitukseen. Minä pidän unohtaa, että ei pidä ottaa rahoja pois itäiseltä naapuruudelta ja Maailmanpankki äh, Bob Seligen on ollut myös mukana toiminnassamme. Meidän pitäisi katsoa resursseja, mitä on jäsenvaltioissa ja instituutioissa. Kiitos herra Frankka kommenteistanne. Kyllä, me pyrimme uudelleen järjestelemään naapuruspolitiikkaa, haluamme tehdä sitä tehokkaamman, sellaisen, että se pystyy paremmin vastaamaan. Tähän on tehty, tässä on tehty jo paljon työtä, ja paljon vielä jäljellä, ja kaikki kommentit ovat tervetulleita ja hyvin hyödyllisiä jäsenvaltiot, turvallisuusneuvosto ja koordinointi. Koordinointi ei suinkaan ole ongelma. Ongelma on se, että ihmisillä on eri näkemyksiä. Ja todellisuus 27 jäsenvaltioissa, jotka ovat riippumattomia, jotka uskovat intohimoisesti siihen, että itse voivat päättää siitä, mitä tekevät puolustuksen alueella, johtaa siihen, että heillä on eri näkemyksiä turvallisuusneuvostossa havaittavaa, huomattavaa oli kuitenkin, että kukaan ei äänestynyt päätösosamaa vastaan. Ja ulkoasianneuvostossa me eilen olimme yksimielisiä siitä, miten EU parhaiten voisi tukea ajatellen eh, humanitaarista apua ja siviilien suojelua, että miten EU voisi, EU voitaisiin parhaiten harjoittaa yhteistyötä. Tässä me nyt olemme, en, halutaanko meidän olevan tässä, mutta tässä me olemme. Minun roolini on koota yhteen tämä yksimielisyys ja muuttaa se toimiksi, jota tarvitaan. Kansanäänestys Egyptissä, olen tarkastellut muutoksia perustuslakiin ja minusta meillä on 41-42 prosenttinen osallistuminen kansanäänestykseen. Suuri enemmistö äänesti muutosten puolesta, jota meidän täytyy luottaa Egyptin kansaan ja kansanäänestyksen tuloksiin. Minä puhuin herran Baradein ja Amr Mussan kanssa. Tiedän, että heillä on hyvin voimakkaita tuntemuksia tästä asiasta. He kumpikin heistä aikoo olla ehdokkaana presidentinvaaleissa, joten heille olisi tärkeää voida jatkaa asioiden viemistä eteenpäin. Mutta tätähän demokratia on asioista. Äänestetään ihmistä tekevät päätöksiä. Egyptissä on paljon tehtävää poliittisten puolueiden ja instituutioiden rakentamisessa, mutta eräs keskustelu, joka on ollut hyvin tärkeä minulle Egyptissä, oli se, miten monet niistä, jotka ovat mukana poliittisessa prosessissa, halusivat eh, saada poliittisen prosessin valmiiksi aikana, joka on käytössä. Tässä talossa on paljon kokemusta. Täällä on ihmisiä, jotka tietävät, miten tärkeää on, että poliittiselle puolelle annetaan aikaa kehittyä. Ja mm, tämä oli asia, josta puhuin tässä niin herra tauin. Minulle tämä on myös hyvin tärkeä asia tulevaisuudessa. Kun me määrittelemme parlamentin jäsenten näkemyksiä, olen siitä yhtä mieltä, mitä sanoitte, kun kysyitte, mihin toimiin ryhdymme Gaddafia vastaan ja mikä rooli tässä Euroopan unionilla olisi. Euroopan neuvosto on luonut kolme ehtoa, jotka ovat olleet tausta kaikille toimille, tai niille toimille, joihin on jo ryhdytty, ja toimit on tehty tämän pohjalta, näiden johtopäätösten pohjalta. Ja tärkein oli kenties nimenomaan YK toisten neuvoston päätöslauselma. Meidän pitää tätä tukea siviiliväestölle. Pari esimerkkiä tästä. Gaddafin joukot ovat tällä hetkellä keskittyneet siihen, että he ovat 50 kilometrin päässä Bengaasista ja ne pyrkivät puuttumaan Bengaasin vesihuoltoon. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että vesihuolto toimii edelleen Bengaasissa – kuten kollegat osaavat, meillä on ihmisiä, jotka ovat paikan päällä keskustelemassa asioista Bengasissa ja katsovat, mikä on elintarvikehuollon tilanne. Ihmiset, jotka on kenties tarveen evakuoida. Suunnitelmia ollaan tekemässä. Ja ajatukset, joita on syntynyt ulkoasianneuvostossa, ovat myöskin kypsymässä. Ja tätä on myöskin koordinoitu Naton kanssa, joka tarkastelee myös humanitaarisia kysymyksiä. Nato piti kokousta tänä aamuna jälleen, kokous on juuri päättynyt, ja ymmärsin, että he ovat päässeet eteenpäin omassa suunnittelussaan. Käymme heidän kanssaan keskustelua myöhemmin tänään. Amir Mussasta vuoropuhelu on hyvin voimakasta. Minä puhuin hänen kanssaan juuri ennen tähän kokoukseen tuloa. Hän sanoi selvästi, mitä ajattelee. Totta kai hän haluaa, että jos katsotaan Päätösasema 1973 päätösasema kokonaisuudessaan on tärkeä. Torstaina on turvallisuusneuvoston kokous, jossa tarkastellaan erityisesti sitä, miten pannaan voimaan artikla 1. Mitä tulee sitten miljoonan egyptiläiseen ja siitä että eh, tulosta, jota he eivät voi lähettää eteenpäin. Tätä asiaa ei ole suoranaisesti otettu esille keskustelussa egyptiläisten kanssa, mutta olemme katsoneet laajemmin tätä kysymystä, jossa he ovat siirtyneet siirtyneet ylijäämästä vajeeseen. Monet ihmiset ovat kärsineet myös siksi, että matkailuelinkeino on kärsinyt voimakkaasti siitä, mitä viime viikkoina on tapahtunut, joten me pyrimme rahoitusinstituutioiden kanssa antamaan tukea, mutta myös heiltä täytyy tulla tieto siitä, mitä he haluavat, miten voimme parhaiten tukea heitä. Rovan Eitz, tarve humanitaariselle tuelle Libyassa, olen yhtä mieltä. Poliittinen tavoite on hyvin selkeä, käsittääkseni sanoin sen selvästi. Libyan kansan täytyy itse voida päättää tulevaisuudestaan, elää demokratiassa, että heillä on turvallisuutta, ihmisoikeuksien oikeudet, joita kunnioitetaan. Ja se, mitä me kuulemme eh, tämän liikkeen edustajilta tähän mennessä on se, että he haluavat demokratiassa tulevaisuudessa itse valitsevat johtajansa ja he haluavat samanlaiset oikeudet kuin Euroopassa ihmisillä on. Nämä ovat universaaleja arvoja ja minä haluan, että tämä saavutetaan. Aikaa me tulemme siirtymään poliittiseen prosessiin, joka täytyy olla todellisen tavoitteen tässä kaikessa. Turkki Käymme keskustelua koko ajan keskustelaisen kanssa. Tiedän, että myöskin Obama on käynyt keskustelua turkkilaisten kanssa viime, eilen illalla viimeksi. Minä puhuin Turkin ulkoministerin kanssa, olen puhunut hänen kanssaan säännöllisesti. Tämä on meille hyvin tärkeää, koska he ovat tärkeä kumppani. Istanbulissa me olemme käyneet keskustelua myöskin Iranin kanssa. E, turkilaiset työskentelevät myöskin paljon Bosniassa. Monilla tavoin olemme mukana heidän kanssaan yhteistyössä. Lähinnä rauhanprosessi, siitä on sanottava, paljon sanottavaa, mutta pari asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy päästä eteenpäin. Nyt olen sanonut tämän Israelissa ja olen sanonut se palestinaisviranomaisille. Meidän nyt enemmän kuin koskaan täytyy päästä eteenpäin rauhanprosessissa. Tämä on minulle itsestään selvää. Naapuristo, tilanne, jossa ollaan, on todella tarvetta nähdä ratkaisu. Minä toivon, että asiassa päästään eteenpäin. Meillä on kvartetin kokous pian ja toivon, että sieltä syntyy voimakas kannanotto, kuten tekin. Minä näin syyskuun tällaisena määräaikana. Brantner puhuitte Syyriasta. Minä voisin mainita myöskin Bahrainin, Marokon, Länsi-Saharan, siitä puhuitte, ja että komissio, jäsen, joka, komissio, joka vastaa kalastuksesta, tarkastelee tätä kysymystä siitä, mitä tehdä. Mitä Marokon kuningas tekee, on merkittävää. Se voisi olla tie viedä maata eteenpäin. Bahrein, eh, edustajamme on käynyt Bahreinissa, Robin Cook, eh, minun edustajanani puhumassa eh, bahrainilaisille siitä, että tilannetta on pidettävä rauhallista, on yrittävä saada aikaan eteenpäin menemistä vuoropuhelussa, joka liittyy ennakoehtoihin. Syyria tärkeää on, että muutoksia ollaan nähtävi, näkemässä ja on, niihin ollaan reagoimassa. On katsottava sitä, mitä me teemme tällä hetkellä. Näissä maissa katsottava, että se on sopivaa. Eli että meidän suunnitelma ja työohjelmamme tunnustavat ne muutokset, joita on tapahtumassa, mutta minä en hyväksy sellaista väittämään, että me olemme jääneet jälkeen. Minusta me olemme veturintamassa. Eh, Joskus me jäämme jälkeen, eh, mutta viime aikoina emme ole. Herra Chanuk, erityinen asia, johon halusin tarttua teidän kanssa, oli ensinnäkin uskonnollinen suvaitsevaisuus ja väkivalta. Minä todellakin otin tämän suoraan esille – Marsakattaan Tauin kanssa. Sanoin, että olin huolissani su- suvaitsevaisuudesta ja väkivaltaisesta välikohtauksesta, koska meistä on tärkeää, että turvataan se, että Soilan kaikki ihmisillä on eri uskonnollinen vakaumus, vakaumus ja tämän asian ottanut esille myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunta. Minä olen siis laittanut tämän aivan suoraan Egyptissä, kuten tekin. Pidän sitä erittäin tärkeänä asiana. Mitä Ukrainaan tulee, kyllä. Olemme yhteydessä Ukrainaan, tulen käymään siellä, puhumme asioista, mutta me tarvitsemme myös sitä, että Ukrainassa tapahtuu liikettä vapaakauppasopimuksen alueella. Pallo on heidän kenttäpuoliskollaan. Herra Meyer Ban Ki-moon. Ban Ki-moon on aina, on aina uskonut, että me tarvitsemme poliittisen prosessin. Päätöslauselmassa puhutaan monista asioista, ja hän haluaa nähdä, että poliittinen prosessi ja lopullinen ratkaisu on, on kansanratkaisu, joten se ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä on tekeillä, tekemään. Enkä usko, että meillä on tässä nyt kaksi eri mittapuuta käytössä. Sen lisäksi on päätettävä, on päätettävä mikä on toiminnan ja eristämisen ero. Me olemme toimimassa maiden kanssa, jos me voimme, koska yleisesti ottaen toiminen on parempi asia, jopa sellaisten hallitusten kanssa, joita, jotka meistä eivät ole hyviä, mutta pyrimme auttamaan ihmisiä. Joskus me eristämme taas hallituksia, koska näemme sen paremmaksi vaihtoehdoksi. Mutta meidän pitää nähtiä liikkeelle siitä, että yhteistyön periaate on parempi, toiminnan periaate on parempi. Herra Belder nämä asuntokysymykset, ihmisiä on kadulla, se on erittäin tärkeää. Kaikki taloudelliset kysymykset ovat tärkeitä. Kaikki asumis- ja elintarviketukikysymykset ovat tärkeitä Egyptissä. Molte grazie. Secondo round. Kiitoksia. Sitten toinen kierros. Ensimmäisenä kollegan Boldi ja tämän jälkeen De Kaiser puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja Rova, korkea edustaja. Arabin vallankumoukset ja tietenkin edellyttävät, että harkitsemme uudelleen me Toivoimme tämän välineen kautta, että voisimme edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Nyt näkyy, näyttäytyy, näyttää siltä, että olemmekin rahoittaneet autoritaarisia järjestelmiä, jotta emme toistaisi virheitämme. Olemme uudistamassa perinpohjaisesti naapuruus politiikkaa. Me olemme saaneet tästä Fulelta asiakirjoja. Kysymys kuuluu, mitä tehdään niiden maiden kanssa, jotka kuuluvat Euroopan unionin naapuruspolitiikan alle, mutta mm, joiden auktoritaattinen järjestelmä pysyy ennallaan? Mitä teemme sellaisen maan kanssa täällä naapurustossa, jonka kanssa olemme suhteessa, jotka verisesti nujertavat mielenosoittajia? olisi helppo kehitellä sopimuksia niiden maiden kanssa, joiden järjestelmät ovat muuttuneet kohti demokratiaa, mutta mitä tehdään näissä muissa tilanteissa? Ollaanko harkitsemassa kaikkien assosiointisopimusten tarkistamista eteläisessä naapurustossa? Kiitoksia. Tässäkin hyvä esimerkki sitten kollega De Kaiser. Merci, Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Rouva korkea edustaja, haluaisin omalta osaltani kiittää teidän toimintaanne näiden arabimaiden vallankumousten suhteen ja haluaisin kiittää teidän sitoumustanne. Kiitoksia, olette toimittanut minulle kirjeen, jossa oli lisätietoja liittyen Euroopan unionin ja äh, Israelin äh, suhteeseen. Minulla on kaksi kysymystä. Tiedämme, että olemme teidän tukenanne ja haluaisimme osoittaa, että ulkosuhdehallinnolla on todellakin lisäarvoa ulkosuhteessa Euroopan unionin ulkosuhteessa. Minulla on kaksi huolta. Ensimmäinen on se, mikä kriisi tällä hetkellä Japoni, Japanissa on. Japanin kriisi on ollut sellainen, että vaikuttaa, että jäsenmaiden välillä on ollut hyvin vähän koordinaatiota liittyen informaatioon ja siihen, mitä tulisi tehdä, mitä pitäisi tehdä kansalaisten suhteen, miten pitäisi luokitella tämä ydin onnettomuus kuinka Euroopan unioni on koordinoinut näitä toimia vai onko sitä tehty ja mitä oppeja te olette vetäneet tästä Japanin tilanteesta? Toinen huoli, joka minulla oli, oli Sudaniin liittyvä asia. Pyrin nyt puhumaan nopeasti, herra puheenjohtaja. Sudanin etelä osissa, jossa vaikuttaa siltä, että siirtymävaihe demokratiaa kohti ei suju niin hyvin kuin olimme ehkä toivoneet ja missä tämä perustuslaki luonnos, joka piti saada tehtyä, ei näytä antavan oppositiolle sellaista alkua kuin toivoimme. Kuinka me voisimme tässä tukea SP-elämän muutoksia? Me halusin kiinnittää teidän huomioon tähän asiaan, kuinka me voisimme tukea tätä kehitystä demokratiaa kohti. Kiitoksia. Sitten Preda ja Lambsdorff. Teitä noudattamaan puheenaikoja. Vă mulțumesc. Am uh, uh, o întrebare... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys Arva Astonilla koskien tätä tiedonantoa 8.3. Se on komission kanssa annettu tiedonanto koskien kumppanuutta Välimeren eteläpuolen naapureiden kanssa. Tällä parlamentissa olemme hyväksyneet useita päätöslauselmia, joilla on pyydetty selkeitä kriteerejä sille, että myönnettäisiin edistyneen kumppanin asemaa. Aiotteko lähitulevaisuudessa esitellä selkeän tiekartan tästä aiheesta? Kiitoksia. Mulțumesc. Kollega Lambsdorff, prego. Seuraavana Lambsdorff. Niin, olen yllättynyt siitä, että vihreät näkevät niin rennosti tämän sotilaiset toimien käyttämisen vuosien pasifismin jälkeen. Niin, eilisen äh, tor, viimeksi torstain tulosta on se, että meidän täytyy saada aikaan parempaa toimintaa, nimittäin että paremmin koordinoidaan sitä, mitä jäsenvaltio tekemään. Se, että Ranska tunnusti äh, väliaikaisen neuvoston Benghazissa oli samanlainen ilmiö kuin jäsenvaltioiden käyttäytyminen, jotka ovat jäsen, jäseninä turvallisuusneuvostossa. Tämä siis viime viikolla jo. Eilen neuvosto yksimielisesti tervehti turvallisuusneuvoston päätösasemaa, ja tämä on se peruste, jolta meidän pitäisi tehdä työtä EU-ssa. Neuvosto tunnusti sen, että toimet, joita on tehty päätösaseman puitteissa, täytyy panna toimeen, täytyy antaa tukea niille, täytyy suhtautua asiaan eriytyneesti, jokaisella jäsenvaltio tulee olemaan oma roolinsa näissä kysymyksissä. Rova Ashton, meillä on pari hyvin spesifistä kysymystä. Te sanoitte, eh, että teidän edustajanne kävi Benkaasissa, mitä hän havaitsi asiasta, ja sitten neuvoston johtopäätökset Bahreinista ovat todella yllättävät, etteivät suorastaan eh, järkyttävät, koska niissä asetetaan eh, samaan asemaan – hallituksen joukot ja mielenosoittajat, niin että kummankin osapuolen pitäisi pidättäytyä väkivallasta. Olen suorastaan sanaton. Miten voimme syyttää mielenosoittajia Bahrainissa, jotka ajavat demokratiaa, että he provosoisivat, provosoisivat, provosoisivat joukkoja, jotka ovat huomattavasti vahvempia kuin he? La risposta sul pacifismo alla collega Lunacek dei Verdi. Kiitoksia pasifismista sitten vihreistä Lunacek. Mr. President and... Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittyä työpalkkaniin, mutta haluaisin sanoa yhden sanan prosessista, jota on käyty Rova Ashtonin kanssa ja ulkosuhdehallinnon kanssa, parlamentin jäsenten kanssa tässä Pohjois-Afrikan tilanteessa. Haluaisin kiittää teitä tässä, sillä minusta tämä prosessi on ollut hyvin toimiva ja kommunikaatio on ollut hyvin toimiva. Haluaisin kysyä kahta asiaa liittyen Balkaniin. Toinen liittyy Bosnia-Herzegovinaan. Koska te aiotte nimittää uuden valtuuskunnan johtajan siellä, sillä viime vuoden kesän jälkeen sellaista ei ole ollut ja mielestäni se olisi erittäin tärkeää. Tarvitsemme uuden henkilön paikalle. Sitten tulee Kosovon ja Serbian dialogi. Toivon, että se tulee onnistumaan. Tämä on ensimmäinen kerta itsenäistymisen jälkeen yli kolme vuotta sitten, kun näiden molempien puolien edustajat istuvat yhteiseen pöytään ja keskustelevat asioista. Minä olin Kosovossa viime, viime viikolla. Siellä on sellainen tunne, että vain Serbia hyötyy näistä neuvotteluista. Eli mitä te teette esimerkiksi? Yksi tärkeä asia olisi aloittaa viisumineuvottelut. Mitä te teette sen, sisä- sen vuoksi, että nämä neuvottelut aloitettaisiin. Miten te saatte Kosovon kansalaiset uskomaan, että Euroopan unioni tukee heitä tässä? Kiitoksia. Lisia, il collega Atkins e poi... Atkins ja sitten Panzeri. Much indeed. Lady Ashton... Uh- Kiitos. Lady Ashton, minusta teillä on aivan mahdoton tehtävä. Ajattelen, että olette perustavallisesti eri mieltä tai tällaisessa perustuslaatuisessa erimielisyyksiä ulkoasian neuvostossa jäsenvaltioiden kesken, koska katsovat, että he tekevät päätökset omien huolenaihensa pohjalta. Itse asiassa te ette toimi liittävän laajasti. Te, te ymmärrätte, mikä on Britannian järjestelmä. Eikö olisi parempi nimittää puolitusina varaministereitä huolehtimaan päivittäisistä asioista, niin että te voisitte keskittyä niihin asioihin, joilla todella on merkitystä. Yksi niistä tietysti on jo ollut esillä, nimittäin lähi -Itä. Mitä tapahtuu Gaasassa ja se, miten Israel käyttäytyy, on suoranainen häpeä. Ja monet ihmiset ovat sitä mieltä, kvartettikokouksen puitteissa, joka pian järjestetään, eikö olisi aika rohkaista Euroopan unionia muuttumaan toimijaksi, eikä vain maksajaksi, niin että että todella pyytäisin ratkaisemaan jotakin ongelmia. Pansieri. Per il tempo tralasci commenti, ne faccio solo uno. Esitän vain yhden kommentin ajanpuutteen takia. Kaikki varmasti ovat huomanneet, että on tärkeää, että meillä on yhteistä eurooppalaista toimintaa kentällä. Nyt meillä on kuitenkin vapaaehtoisuudelle perustuva toiminta. Tässä on merkittävä ero. Kolme kysymystä. Ensimmäinen, täydellinen toteuttaminen tämän on 1973 kohdalla, mitä muuta Euroopan pitäisi tehdä, jos pidemmälle pitäisi mennä. Toinen kysymys. Euroopan toiminta. Minkä tyyppistä Euroopasta toimintaa ajatellaan niin, että voit, voittaisiin päästä tästä ongelmasta. Minulla ei ole samanlainen transatlanttinen käsite kuin Salafrancalle. Sarkozy on aika itsepäinen ja rohkea pyrkiessään YK päätöslausumien tavoitteisiin, mutta ei ole kovinkaan uskottavaa, että olisi tällaista yksi, yhden tahon johtajuutta, joten on tärkeää, että teemme EU-ssa yhteistyötä. Pariisissa emme nähneet Afrikan liittoa, Afrikan unioni ja Arabiliitto kyllä oli paikalla, mutta sekin puheenvuorossaan vähän erosi muista. Arabiliiton ja Afrikan unionin väliset suhteet ovat tärkeitä jos tämä puuttuu, on vaarana, että mm, toimet nähdään kielteisesti ja se on hyvin riskialtista toimintaa. Siksi haluaisin tietää, mitä ajattelette, kuinka ajattelette säilyttää suhteet näiden kahden merkittävän tahon välillä. Parolalla kollega Hautala. Kiitoksia sitten Hautala, ihmisoikeuksien alivarikon puheenjohtaja. Um. Paljon kiitoksia. Minulla on kaksi asiaa. On mainittu, että hyvin dramaattisia tapahtumia on tapahtunut monissa maissa. Ja minä olen huolissani esimerkiksi siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Syyriassa. Ilmeisesti 20 000 ihmistä on osoittanut mieltään äh, sorvallisuuspalvelun tekemästä kahden henkilön äh, murhasta viime perjantaina. Ja Äh, heidät on nyt tukahdutettu kyynelkaasulla. Kuinka me tässä tilanteessa, jossa vaikuttaa siltä, että eräissä arabimaissa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä äh, me emme ole oikein tarkoittaneet sitä, mitä me olemme sanoneet tai kirjoittaneet, ja meidän on täytynyt uudelleen arvioida meidän politiikkaamme näiden autoritääristen äh, hallintojen suhteen. Eli Rouva Ashton, mitä Euroopan unioni voi tehdä, jotta se voisi vakuuttaa Syyrian siitä, että sen täytyy lopettaa kansalaistensa oikeuksien polkeminen. Toisekseen minua kiinnostaisi hyvin paljon se, jos voisitte kuvata tätä uutta sitseniä, eli äh, Situation Centeria, kuinka se auttaa teidän työssänne. Se on ehkä tärkeä osa ulkosuhdehallinnossa, mutta sen roolista ei ole nyt vielä keskusteltu, mikä sen rooli voisi olla tällaisessa tilanteessa. Ultimi due interventi di questo secondo round. Kiitoksia viimeiseksi Madeleine ja Campbell. Madeleine ensimmäisenä. Voorzitter. Mevrouw Ashton, ja wie bel... Rova Ashton. Kenelle soitetaan? jos halutaan tutustua Euroopan ulkopolitiikan harjoittajiin, niin ainakaan teille, vaan ennemminkin Rova Merkelille tai herra Sarkosille tai herra Cameronille, koska teidän uskottavuutenne on viime viikkoina täysin kadonnut. Te olette täysin tarpeeton, turha. Te kyllähän te teette parhaanne, matkustelette ympäri maailmaa, mutta teidän vierailunne ovat täysin tyhjänpäiväisiä, teidän toimintanne on täysin mahdotonta. Saksalaiset tekevät yhtä, ranskalaiset toista, englantilaiset jotakin muuta ja hallankulanalaiset vielä jotakin sen lisäksi erilaista. Nämä ovat tosiasioita. Ei ole olemassa mitään yhteistä perustaa yhteiselle ulkopolitiikalle. Ja minä olen, ain, olen ainoa, en ole ainoa, joka sitä pahoittelee, vaan, vaan myöskin veronmaksajat, koska me maksamme teidän täysin tyhjänpäiväiselle toiminnalle, joka on hukaan heitettyä rahaa. Sitten mitä tulee afrikanismalaisen osaan ja ongelmiin siellä – Jemenistä äh, näyttää nyt tulevan maa, jonka pikkuhiljaa ottavat valtaansa islamilaiset terroristit. Jemenistä saattaa tulla uusi Afganistan, uusi terroristien pesä. Mitä silloin voi tehdä? Miltä näyttää tulevaisuus? Entä sitten barbarian torjuminen Pohjois-Afrikassa? Se on tietysti asia, joka meitä tällä hetkellä kaikkia pohdituttaa. Miten me voimme ajaa, pitää poissa vallasta tämän hirvittävän islamismin, miten voimme saada aikaan se, että ihmiset ymmärtävät, keitä he ovat valitsemassa, koska mehän kaikki toivomme, että ihmiset, jotka näissä maissa tulevaisuudessa nousevat valtaan, eivät tule, ihmiset eivät valitse näitä hirveitä islamilaisia fasisteja. Sitten Campbell. Barontar, viime täysistunnossa sanoitte, että teidän ulkosuhteenhallinnollanne oli vain puolet äh, britti ulkoministeriön budjetista, mutta teillä on silti puolet enemmän äh, väkeä ja te olette tilanneet monia monen sadan tuhannen limusiineja. Nyt 54 Euroopan unionin edustuston avulla te olette läsnä joka paikassa maailmassa ja te matkustatte yhä enemmän. Nyt BBCn palvelukin kärsii leikkauksista. Voisinko siis kysyä, saisimmeko rahamme takaisin, me voisimme käyttää sen paremmin. Ja toisekseen, koska teidän ulkosuhdehallintonne on menettänyt uskottavuutensa ja epäonnistunut Libyassa ja muuallakin, mitä järkeä jatkaa? Kiitoksia. La parola alla, all'alto rappresentante baronen... Puheenvuoro korkealle edustajalle. Kuunnellaanpa häntä tarkkaavaisesti. 10-12 minutes. Okay. thank you. Let me start with uh, uh Mr. Burdis. Uh... Ähm, kiitoksia. Voisin aloittaa kysymyksistä. Te kysytte, mitä voisimme tehdä näiden autoritaaristen hallintojen suhteen ja haluammeko me uudelleen arvioida sen prosessin, joka meillä on ollut. Eräs teema, joka tässä on tullut esiin, on tämä kysymys siitä, koska me sitoudumme ja kuinka, ja kuinka me voimme seurata sitoumuksiamme niin, että irtisanoudumme niistä, kun on oikea hetki, jos tarpeen. Meidän ei pidä koskaan aliarvioida kolmansien maiden silmissä olevaa arvoa, joka tällä unionilla on. Vaikuttaa siltä, että joka ikinen sana, jonka minä lausun, luetaan erittäin suurella mielenkiinnolla ja niitä kommentoidaan juuri nämä henkilöt, jotka haluavat muuttaa, kaataa vanhoja hallintoja, kiinnittävät niihin huomiota. Ja arvioida näiden maiden kanssa tehdyt sitoumukset, se on tärkeä asia, mutta meidän täytyy sitoutua, sitoutua niihin, jotta voisimme saada muutosta aikaan Yksi asia tässä uudessa naapuruuspolitiikassa on pyrkimys juuri tähän ja uskon, että se on paremmin järjestetty kuin nykyisin. Madame Kaiser, mitä tulee Japaniin, uskon, että meidän toimemme, mitä tuli tukeen, jota tarjosimme Japanille, oli erittäin hyvää. Tarjosimme heti tukea, kuten tiedätte, ja he ovat nyt virallisesti pyytäneet apua. Me tulemme antamaan sitä varmastikin. Kyseessä on kombinaatio monia eri toimia kentällä, sillä eräillä hyvin kärsineillä alueilla täytyy voida olla täysin itsenäinen, mitä tulee ruokahuoltoon ja muihin asioihin, joten me olemme hyvin sitoutuneita tähän apuun. Me tulee koordinointiin ja jäsenmaihin, minun täytyy nyt kiittää Unkaria. Tämä on puheenjohtajamaan asia. Se käsitteli asiat yksi kerrallaan. Heillä on lähettiläitä paikalla, jotka ovat hoitaneet asiat erittäin hyvin. Voimmeko toimia vielä paremmin? Varmasti voimme. Komissio tulee tarkastelemaan näitä asioita huomenna. Ja on tärkeää, että koordinointi on tehokasta, mutta olemme tehneet paljon asioita. Brysselissä me pystymme tukemaan puheenjohtajamaata ja saamaan koordinaation kuntoon, mutta aluksi tämä oli vaikeaa, joten olette oikeassa tässä. Mitä tulee Sudaniin, kuten tiedätte, meillä on uusi strategia, jota pyrimme rakentamaan, konfliktin estäminen. Uskon, että tässä on tärkeää korostaa perusoikeuksia. Sudanissa tämä tulee olemaan tärkeä asia ja myöskin saman aikaan tasapaino Sudanin pohjoisen ja etelän välillä. Minä olen huolessani Darfurin tilanteesta tällä hetkellä. Se on hyvin huolestuttava ja meidän lähettiläämme siellä pyrkii selvittämään, mitä enemmän voisimme tehdä. Ja mitä tulee sitten tilanteeseen ja tiekarttaan tulevaisuutta varten, pyrin saamaan naapuruuspolitiikan arvioinnin kuntoon niin, että meillä olisi todellinen tiekartta olemassa, joka osoittaisi ne kohdat tiellä, joissa meidän pitäisi harkita. Esimerkkinä tästä olisi Egyptissä se, kun keskustelimme uuden pääministerin ja ulkoministerin kanssa – Keskustelimme siitä tarpeesta, joka oli tarpeesta varmistaa, että me tiedämme selkeästi, mitä me teemme ja että me saamme sen toteutettua. Ja me keskustelimme kumppaneiden kanssa ja kysymme heiltä, mitä he tekivät. Ja meidän täytyy olla tässä vastuullisia. Tämä on hyvin tärkeää vahvistaa se, että me teemme sen, mitä sanomme tekemämme. Kun me annamme rahaa demokratian rakentamiseen, meidän pitää varmistaa, että demokratia rakennetaan. Ja kun ohjaamme rahaa pienyrityksiin, meidän täytyy varmistaa, että se menee sinne. Nämä ovat niitä muutoksia, joita me voisimme tehdä. Mutta tämä on hyvin vaativaa, mutta se on myöskin hyvin ähm, palkitsevaa. Ihmiset saavat rahaa ja pystyvät toimimaan. Herra Lansdorf, me olemme lähettäneet Ventashin edustajan ja hän keskusteli paikan päällä ihmisten kanssa, ja tuolla ihmiset halusivat hyvin vahvasti vapautta ja demokratiaa, ja hän tapasi hyvin paljon vakaumusta näiden ihmisten parissa, varmuutta, halua saada muutoksia, ja tämä tapahtui silloin, kun Gaddafi ei ollut lähelläkään Bengashia. Hän pystyi myöskin tarkistamaan, että paikalla oli tarpeeksi resursseja, tuolloin niin ei ollut. Ja hän myöskin keskusteli kansainvälisen punaisen ristin edustajien kanssa siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja näistä keskusteluista lähtien olemme voineet tehdä suunnitelmia tulevaisuuden varaksi selvittämään, mitä me tarvitsemme kun tie demokratiaan to- toivottavasti alkaa. Eli tämä on hyvin mielenkiintoista. Miten edustava on tämä vaiheen kansallinen neuvosto? Voitteko sanoa siitä jotakin? We know the council consists of... Sen mukaan, mitä me tiedämme, siinä on 31 henkilöä. Erät niistä kuuluivat vanhaan hallintoon, ovat vaihtaneet puolta, eräät tulevat muista lähteistä. On totta, että he ovat tärkeä keskustelukumppani, mutta kansan tehtävä on päättää, kenet he haluavat johtamaan heitä. Sir Robert, mitä tulee näihin varaministeriasioihin, te tiedätte, että minulle ei ole niitä suotu eräät brittikollegat olisivat järkyttyneitä, jos minä ehdottaisin, että tarvitsen lisävaroja varaministerien palkkaamiseen. Me tulee lähi ja Gaasaan, tiedätte kuinka lähellä tämä asia on minun sydäntäni. Me pyrimme saamaan ähm, huollon Gaasaan toimimaan. Se olisi erittäin tärkeää Gaasassa oleville ihmisille. Olen erittäin huolissani näistä rakettiiskuista, joita Gaasasta lähtien on tehty. Me teemme kaiken mahdollisen, jotta voisimme tukea tilanteen aukeamista. Me olemme suunnanneet käytämämme varat infrastruktuuriin niin, että olisi jatkuva käytävä, jota pitkin tavarat kulkisivat Gazaan, jotta taloutta voitaisiin tukea. Minä uskon, että me voisimme tehdä enemmän, jotta ihmiset Gaasassa tuntisivat, että heillä on tulevaisuus ja mahdollisuuksia, erityisesti nuoret ihmiset. Herra Pansaari, mitä tulee Afrikan unioniin, kyllä, se on hyvin tärkeää. Olen juuri keskustellut heidän edustajansa kanssa. Tietenkin Afrikan unioni ja Arabiliitto ovat erittäin tärkeitä ja todellisia kumppaneita. Rauha Hautala, Syyriä, kyllä olen hyvin huolissani siitä, mitä tapahtuu. Olemme nähneet väkivaltaisuuksia kaupungeissa. Ja mitä tulee näihin sitoutumisasioihin, jälleen kerran olemme asettaneet kysymyksiä ja lähettäneet jo viestejä Syyriaan, joten meidän täytyy seurata tilanteita tulevina tunteina. Ajatuksena on se, että saisimme tietoa hyvin nopeasti, tietoa, joka voisi auttaa meitä ymmärtämään, mitä paikalla tapahtuu, varoittamaan meitä siitä, eh, että tilanne muuttuu ja myöskin auttamaan meitä tekemään oikeita päätöksiä. Olen kiinnostunut siitä, mitä voisimme tehdä enemmän, mikä voisi olla hyödyllistä. Ermanlin, minä olen eri mieltä teidän kanssa, en tiedä mitä muuta voisin sanoa, kun sanotaan, että minä tuhlaan aikaani ja sitten kysytte, että mitä minä teen, eihän näin voi molemmin päin olla. Jemen on hyvin tärkeä tällä hetkellä. Ja uskon, että ulkoministerien tapaaminen, kuten juuri tein, vahvistaa sen, että presidentti Salei ja hänen suhteensa oppositioon on sellainen, että meidän on erittäin tärkeää tukea tätä maata, koska siinä on hyvin vakavia ongelmia. Te ette aina ole samaa mieltä sen kanssa, mitä me teemme, mutta älkää aliarvioiko Euroopan unionin roolia maailmassa Monet maat ajattelevat, että Euroopan unionin toiminta on tärkeää, pitävät sitä erittäin hyvänä, ja minulla on suuri etuoikeus hoitaa tätä toimintaa. Minulla ei ole mitään valtavan kalliita limun vuosittain autot vaihdetaan. Niin tapahtui jo ennen kuin minä tulin virkaan ja ne eivät ole niin kalliita kuin mainitsitte. Tietääkseni te voitte varmastikin tietää paremmin. Eli varmastikin meidän pitäisi nyt pidäytyä tosiasioissa. You are absolutely... Teillä on oikeus olla eri mieltä siitä, että Euroopan unionilla on edustaja, että näillä 27 jäsenmaalla on edustaja joka puhuu niiden puolesta mielestäni, se on hyvin tärkeää. Se ei vie Alankomailta tai Briteltä tai keneltäkään muulta mitään pois, mutta se lisää jotakin tähän suhteeseen ja minä pyrin erittäin vahvasti niillä resursseilla, joita minulla on, toimimaan ja minä uskon, että Euroopan veronmaksajat tietävät, kuinka vaikea tilanne on, mutta jos me emme investoi tällä hetkellä naapurusalueemme tulevaisuuteen, me joudumme maksamaan siitä, joudumme maksamaan sitä vielä enemmän ja veronmaksajat. Eli meidän täytyy todellakin pohtia sitä, mitä voimme tehdä. Terzo round. Sitten kolmas kierros. Lons. Landsbergis, puolitoista minuuttia. Ja yksi kysymys vain. Ei mikrofonia. Thank you, Mr. Chairman. Madam Kiitos puheenjohtaja, rova korkea edustaja, varapuheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette läsnä täällä. Sallika minun esittää kysymys, joka koskee Libyaa. Kuten henkilökohtaisesti ja EUn puolesta jatkuvasti toteatte, että Gaddafin hallitus on menettänyt kaiken legitimiteetin, niin haluaisin kuulla, mikä on teidän mielipiteenne Venäjän aloitteista olla välittäjänä neuvotteluissa niin, että Gaddafi saisi takaisin osan legitiimiyttään osapuolena, joka voi olla neuvotteluissa. Ja kenen kanssa hän sitä neuvottelisi. Haluaisin myöskin tietää, onko teillä enemmän tietoa siitä, mikä on kanta tässä tilanteessa, että mm, Mikä sitten ajatellaan neuvottelusta Rivolin ja Benghazin välillä, jos käytännössä johtaa siihen, että Libya jakautuu, joka saattaa olla jonkin tavoite, niin että syntyy uusi jäätynyt konflikti tällä kertaa Pohjois-Afrikassa. Grazie. Interviene la collega Coppa. Kiitoksia sitten Koppa. Κάπα ja Watson. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα γυρίσω πάλι στη Λιβύη. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Lib- Libyasta. Emme ole kuulleet, että olisi tehty strategista analyysiä siitä, mitä Libyassa tapahtuu ja mikä on Euroopan kanta. Olemme nähneet, että Entä Hyppäys on ollut suuri. Nyt olemme jo siirtyneet jälleen rakentamiseen. Selkauksen jälkeen on aivan totta, että olette puhuneet sivilien suojelemisesta ja oikeusvaltion perustamisesta ja muusta. Olemme kaikki tästä tietenkin yhtä mieltä, mutta mikä on Euroopan unionin strateginen tavoite? Se, että Gaddafi lähtee vai että hän keskustelee kapinallisten kanssa? Ja kuinka hän tämän tekee? Onko olemassa jonkinlaista viestintää Gaddafin kanssa näinä päivinä? Mitä tehdään niin, että jäsenvaltiot voisivat koordinoida toimintaansa? Tällä hetkellä Euroopan unioni näyttää olevan oikeuksi, vaikeuksissa on keskuudessaan Naton kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Viime viikolla puolustus- ja turvallisuusvaliokunnan sanoi, että, että hänen yksikkönsä tulee tekemään varovaista suunnittelua mutta hän ei osannut kertoa meille, mistä tässä on kysymys. Voisitteko te kertoa? Kollega Watson, el Kiitoksia sitten Watson ja tämän jälkeen Angurakis. Thank you, Chairman. Chairman, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella korkea edustajaa huomattavista saavutuksista ajattelen siten, miten paljon ongelmia on. Ja haluaisin tarttua kolmeen asiaan, jotka liittyvät kaikki Libyaan. Ensinnäkin kun ajatellaan Arabiliiton vetomusta äh, lentokieltoalueen aikaansaamisesta, missä määrin te olette yhtä mieltä Arabiliiton kanssa äh, asioista? Ajattelen sitä, että herra Gaddafi edelleenkin tulittaa misratassa siviiliväestöä. Kattaako sopimus äh, sen näkemyksen, että Evesti Gaddafi itse on laillinen kohde. Haluaisin tietää, oliko eilen ulkoasiainministerien neuvostossa kokous, kokouksessa keskustelua siitä, mikä on intervention tavoite, välintulon tavoite ja miten te mahdollisesti kuvaisitte tätä tavoitetta. Ja kolmas kysymykseni on, haluaisin tietää, mm, että milloin Yhdysvallat aikoo ottaa tämän mission, äh, lohumission johdosta, kenen pitäisi ottaa se hoitoonsa Naton, äh, Englannin, äh, Iso-Britannian ja Ranskan vai jonkin eurooppalaisen tahon? Grazie. La parola collega Ankurakis. Sitten Ankurakis ja tämän jälkeen Van Orden. Kiitoksia puheenjohtaja. Arabiliitto on vetänyt tukeensa pois tältä imperialistiselta tilanteeseen puuttumiselta Libyassa. Tämä on viimeisin u- kuulemamme uutinen. Mikäli 11. maaliskuuta neuvoston päätös on edellä voimassa, haluaisin tietää sen, koska tavoitteet ovat samat kuin mitkä NATO oli 10. maaliskuuta vahvistanut koskien Libyan operaatiota hyvä korkeaedustaja, minun mielestäni tämä sota on täysin laiton. Ja kuten Emmanuel, Emmanuel Kant on sanonut, ja niin kuin erässä suuressa, eräs suuri saksalainen toimittaja on sanonut, tämän pitäisi jo nyt loppua. Olen tätä mieltä, koska kyseessä on imperialistinen sota, se ei liity mitenkään ihmisoikeuksien rikkomiseen on totta, että Gaddafin hallinto on tähän sortunut, eikä pidä unohtaa sitäkään, että Gaddafin poika teki tohtorin totkinnon Oxfordissa ja opiskeli Itävallassa. Jemenissä ja Bahrainissakin tapahtuu samankaltaista, eikä kukaan kuitenkaan pommita näitä. En usko, että Iso-Britannia esimerkiksi ryhtyisi pommittamaan Bahrainia tai Jemeniä. Haluaisin, että kommentoisitte Belgian puolustusministerin lausuntoa. Hän sanoi, että on mahdollista mennä sotilaalliseen operaatioon Libyassa. Ja näin uskon, että tulee käymään. Pyydän teitä rehellisyyttä, Rova Aston. Kertokaa meille, tullaanko Libya todella valloittamaan. Kiitoksia. La parola al collega Van Orten. Van Orden seuraavana ja sitten Kreisdorfer. Thank you, Mr. Chairman. Well, clearly this is the time... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tämä on selkeästi solidaarisuuden aika. Hetki ei ole nyt ajaa instituutioiden kunnianhimoja. Kuten huomattu, CSDP on tässä ollut hyödytön, mutta kuinka Euroopan unioni voisi toimia toisin? Pitää ensinnäkin vahvistaa Turkille se, mikä Euroopan unionin toive on. Toisekseen meidän täytyy vahvistaa nykyistä arabien sitoumusta ja sitten pitää äh, meidän sitoumuksemme mielessä ja muistaa se, että rahat ovat tiukalla. Tietenkin Euroopan unioni on toimittanut jo 16 miljoonaa 15 äh, vuoden aikana Pohjois-Afrikkaan. Haluaisin nyt tiedustella parantar Ashtonilta, mitä te aiotte tehdä Euroopan unionin lähestymistavan muuttamiseksi, sillä emme ole saaneet paljonkaan takaisin rahamme vastineeksi. Te sanotte, että olette olleet erittäin kiireinen. Sanoisin, että teidän pitäisi vähentää nyt teidän huomion kohteitanne, ehkä käsitellä paria asiaa vain yhtä aikaa. Mitä tulee taas rahaan, ne tulee niihin 1,6 miljoonaan euroon, jotka on juuri eh, Euroopan eh, ulkosuhdehallinto käyttänyt. Kiitoksia. Grazie. La parola al collega Kreis Dörr. Kiitoksia sitten Kreis Dörfler ja tämän jälkeen Gaaler. Kollegen, Hyvät kollegat, vallankumoukselliset prosessit ovat eh, siinä mielessä epämiellyttäviä, että ne jäävät usein epäselviksi. Aina on epäselvää se, mitä syntyy, ja eikä välttämättä ole varmaa se, että lopputulos on se, mitä me toivomme. Euroopan unionin kannalta tilanne tällä hetkellä on kaikkea muuta kuin selvä, ja kollega Lambsdorff niitä argumentteja, joita herra Westerwelle käytti, joita hän toistaa, ne eivät paranna, koska sellaista, mitä kaikkea tarvittiin tähän turvallisuus neuvoston mandaatin saamiseen ja kaikki ennakkoja sitten valitettavasti täytettiin. Näin yksinkertaisesti ihan tietenkään asiat eivät toimi. Olisi kysymys teille, rouva korkea edustaja. Mikä pitäisi olla EUn e kanta Bahreinin tulevaisuudessa? Sielläkin ammutaan ihmisiä samalla tavoin kuin äh, talvisarauhan aukiolla Kiinassa. Rannikolla on Yhdysvaltain laivasto, ja paikalla on myöskin Saudi-Arabian armeija. Tämähän ettenkään voi olla mahdollista. Kaunistahan demokraattisessa järjestelmässä on se, että vaikka joskus tekee kipeää, että pitää kuunnella kaikkea pötyä, joka on aika ajoin aika epäpätevääkin, niin silti on todellakin sanottava, että on hyvin valittavaa, että parlamentissa taso on heikentynyt huomattavasti viime vuosina, mutta se johtuu siitä, että paikalla on tiettyjä henkilöitä la parola al collega Galler. Pros- Galler ja sitten Kelam. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Mitä tulee Libyassa olevaan humanitaariseen apuun? Te mainitsitte herran Metsovin ähm, mission Bengasin lähellä. Onko meidän tarve lähettää ähm, siviili äh, humanitaarinen missio Libyaan ja jos me teemme niin, niin pitääkö se sotilaallisesti suojella? Toisekseen Ukraina sanoi, että olette menossa sinne. Minä toivon, että te keskitytte vain tähän vapaa-kauppa-asiaan ja otatte sen lisäksi myöskin demokratian heikentymisen mukaan keskusteluun. Mielestäni tällainen maan sisäinen kehitys ei ole Euroopan unionin kumppanuuden kanssa yhtäpitävää. Kiitoksia. Grazie. La parola al collega Kelam. Il pro... Kiitoksia sitten Kelam ja tämän jälkeen Gomez. Nova Ashton, kaksi viikkoa sitten Euroopan parlamentti vetosi sen puolesta, että olisi johdonmukainen arvopohjainen ulkopolitiikka, joka selkeästi tukisi demokraattisia voimia. Viime aikoina on tehty hyvää työtä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että ongelma ei ole koordinointi, vaan se, että jäsenvaltioiden hallitusten välillä on näkemyseroja. Siitä huolimatta kysyisin, voidaanko tehdä johtopäätöksiä Pohjois-Afrikan kriisistä sen osalta, että arvopohjainen politiikka on muuttunut käytännöllisemmäksi ja realistisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Ajattelen sitä yllättävää demokratian vaatimusten nousua ja ihmisoikeuksien vaatimusten nousua Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Olisitteko valmis suunnittelemaan pitkän tähtäyksen lähestymistapaa esimerkiksi Libyan osalta ja myöskin muiden autoritääristen hallintojen osalta, joka pelustuisi siihen, että me tarvitsemme ennaltaehkäisevää ulkopolitiikkaa. Ja muutos, jota on tapahtumassa siirtymä demokratiaan ja oikeusvaltioon on tapahtunut hyvin odottamattomassa tilanteessa, joten EU tällä hetkellä saa enemmän uskottavuutta arvoistaan kuin reaalipolitiikastaan. Bene, si conclude questo terzo round, la parola... Ja viimeisenä kolmannen kierroksen päätteeksi pu- puheenvuoro korkealle edustajalle 10 minuuttia. No, Gomez, scusa. Ah, pyydän anteeksi Gomez. Pyydän suuresti anteeksi kollega Gomezilta. I, I, I welcome Kiitoksia. Tervehdin keskustelua teidän kanssanne. Ja työstä, sitä työstä, jota on tehty Pohjois-Afrikassa, minua kuitenkin harmittaa, ettemme ole mobilisoineet äh, suunnittelu- ja toimeenpano äh, asioissa, mitä tulee lentokieltoalueeseen olemme toimineet vain humoritaanisissa asioissa. Tiedän, että sanot, että jäsenmaat eivät ole samaa mieltä, mutta Lissabonin sopimus antoi teille vallan tehdä aloitteita ja tuoda jäsenmaat tällaisen toiminta-aloitteen eteen. Mitä tulee Bahrainiin, tässä jo mainittiin, kuinka pöyristyttävää on kritisoida mielenosoittajia. Minäkin olin tässä järkyttynyt mitään mainintaa Saudi-Arabian väliintulosta näiden mielenosoitusten tukahduttamiseen ei ole tehty. Minä ymmärrän erittäin hyvin, että meillä on uudenlainen Marshall-suunnitelma ja nämä kolme M, joista puhuitte, mutta Euroopan unioni ei ole kovinkaan hyvässä huudossa nyt tällä hetkellä, koska me tuimme Egyptissä Mubarakia. Meidän täytyy tukea demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, naisten asemaa. Ja meillä täytyy olla julkista politiikkaa näissä asioissa. Ten nyt on teidän vuoronne 10 minuuttia. Kiitos, herra Landsbergistä. Kysyitte Gaddafin legitimiteetin puutteesta ja Venäjän aloitteesta, josta en tiedä. En ole täysin perillä siitä, mikä on Venäjän aloite, mikä se voisi olla. Mutta me kyllä uskomme, että Gaddafi on menettänyt legitimiteettinsä ja johtopäätös tästä on se, että on mahdollista, että ihmiset Libyassa saavat uuden hallituksen. Me emme halua jäätynyttä konfliktia Pohjois-Afrikkaan. Haluamme maan, joka on voimakkaasti alueellisesti ehjää, nimenomaan viitaten turvallisuusneuvoston päätösasemaa Rova Kopa kysyi tiedotuskanavista, että EU on politiikkojen, eri poliitikkojen väliin puristama ja mikä on, mitä on varovainen suunnittelu – varovainen suunnittelu on se, että on katsottu useita eri vaihtoehtoja. Me, me olimme todenneet, että EU täytyy olla valmiita toimimaan, päätetään mitä tahansa. Ja ensin pitäisi katsoa, mitä mahdollisuuksia on. Esimerkiksi antamalla meritukea on eri näkemyksiä, eli tuki on osin, että on ihmisiä, jotka haluaisivat paeta Libyasta ja tarvitsisivat tukea merellä. Mutta katsomme myöskin mahdollisuuksia, joita NATO tutkii siitä, että tutkitaan, valvotaan asesaartoa merellä. Tietysti asetut tulla myöskin maitse Libyaan. Joten on suun katsottu asioita eli kannalta evakuoitua, laajemmittaisia evakuointeja, mitä tehdä, jos pakolaisia on paljon rajoilla, miten saada ihmiset vietyä kotiin, ihmiset, jotka eivät ole EUn kansalaisia, paljon egyptiläisiä, jotka olivat Tunisian rajalla ja niin edelleen, monin tavoin. Me siis saatoimme antaa tukea ja saatoimme käyttää eri mahdollisuuksia mukaan luettuna armeijaa. Sitten se prosessi, jossa 27 maata määritti sen, mitä sitten tehdä. Lissabonin sopimus on hyvin selkeä sananen siitä, mikä on jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus näissä asioissa – ja me teemme suunnitelman, suunnittelemme koordinoinnin ja sitten jäsenvaltiot päättelevät, päättävät asioista yhteen ulkoispolitiikan puitteissa. Tämä on hyvin varovaista, koska kysymys on nimenomaan varovaisuudesta. Herra Watson, kysyitte. No, no, no, no, no, I can't accept. You did ask me about communication. Niin, kysyitte tiedottamisesta kanavoista Libyaan. Olen pahoillani ei ole mitään kommunikaatiokanavia tällä hetkellä suoraan. Totta kai äh, kirjavaihtajia, jotka edustavat hallitusta. Kysymys kaikille on, miten olet tekemisissä kansan kanssa niin, että he saavat sen tulevaisuuden, jonka ansaitsevat. Ja se on suurin haaste. Sitten äh, lentokielto, Arabiliitto. Arabiliitto oli paikalla lauantaina. Minä puhuin tänään Amor Mussan kanssa. Suhteemme ovat hyvässä kunnossa. Me olemme olleet tekemistä toistemme kanssa siitä lähtien, kun astuin virkaan. Tapaamme toisiamme säännöllisesti, harjoitamme läheistä yhteistyötä. Mitä me teemme sen, sinun osalta, mistä teemme tulevaisuudessa, koska pidämme hyvänä tukea, jota me saaneet Arabiliitosta. Hän tietysti siirtyy eteenpäin, hän on presidenttiehdokkaana Egyptissä, mutta olemme jatkamaan yhteistyötä myös hänen seuraajansa kanssa niin, että tunnustamme Arabiliiton merkityksen. Kysytte, mikä on tavoite. Tavoitte on sallia se, että Libyan kansa voi demokraattisesti valita hallituksen, jonka toivoo saavansa. Keskustelut, joita me olemme käyneet libyalaisten kanssa eri paikoissa, Libyan sisällä ja, ja myöskin niiden missioiden puitteissa, joita olemme lähettäneet Libyaan. Ja meidän on varmoja siitä, että me mahdollistamme tämän omalla työllämme ja EUn rooli tulee olemaan tärkeä tässä. Sitten johdon, se, että USA antaa johdon pois, se on Naton asia. Nato tekee suunnittelua, en tiedä kuka sen tekee. Nato varmastikin määrittää asian ainakin, mutta keskustelut Naton kanssa, joita me olemme käyneet, ovat se, että käydään tässä asiassa eteenpäin. Angurakis, sanoitte, että 11. maaliskuuta ovat samat kuin 10. maaliskuuta osalta. En, en hyväksytä, että tämä olisi laitonta. YK turvallisuusneuvosto on antajan sen päätösman 173 on määrittänyt sen, että tämä on laillinen ehdot on selvästi, ehdot on täytetty ja toimiin on ryhdytty näiltä osin. Vaikka kunnioitan kaikkien valtioiden oikeutta määrittää, mitä ne tekevät. Päätösasema meni lävitse ilman, että kukaan olisi äänestynyt sitä vastaan, mikä on hyvin tärkeää pitää mielessä. Herra van Orden, Turkki, olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Turkki on erittäin tärkeä kumppani ja pyrin omassa tehtävässäni, olen, olen ainakin vakuuttunut, että Turkista tulee jonakin vähän Euroopan unionin jäsen. Olen uskonut siihen, koska Turkki on strateginen kumppani yhteistyö sen kanssa on erittäin tärkeää olen viettänyt paljon aikaani Turkin kanssa, koska Turkilla on näin huomattava rooli. Meidän pitää saada myöskin arvimaiden sitoutuminen asiaan, mikä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy varmistaa, että saamme mahdollisimman parhaita vastineita rahoillemme. En hyväksy sitä, että kaikki mitä me teemme on rahan hukkaamista. Voin sanoa, että olemme tehneet paljon hyviä asioita, joita olemme tehneet kansalaisyhteiskunta, sen edustajat ovat että voisimme tehdä enemmän. Taloudellinen tuki on ollut arvokasta, epäilemättä, joten minusta kaikki ei ole hukattua. Voimmeko tehdä asioita paremmin? Totta kai voimme aina yrittää toimia paremmin. Se on ehdoton edellytys. Kysymys on veromaksajien varoista. Totta kai niiden täytyy hyödyttää, hyödyntää Euroopan ihmisiä, jotta he näkevät vakautta ja näkevät todellisia mahdollisuuksia, taloudellista toimintaa, joka antaa kaupankäyntimahdollisuuksia. Tästä tässä on myös kysymys. Ja mitä tulee sitten tähän 8,6 miljoonaa, josta puhuitte, kysymys on viiden vuoden sopimuksesta koko, ajatellen koko Euroopan unionin ulkoista toimintaa, ja hyvin suuri osa siitä on tueta Euronewsin käynnistämistä farsin kielellä, mitä pidetään hyvin tärkeänä. Totta kai minua voi pitää vastuullisena kaikesta, mitä teen, mutta olen huolissani, jos käytetään lukuja. Ja sitten jos katsomme sitä, ne luvut eivät olekaan välttämättä sitä, miltä ne näyttävät. Kysymys ei ole ulkosuudenhallinnosta, kysymys on varoista, joita käytetään komission kautta. Minä en vastaa tämän sopimuksen tekemisestä. Kysymys on viiden vuoden sopimuksesta, jolla pyritään varmistamaan se, että voimme antaa tietoa ja tukea edustustoja. Edustus tarvitsevat materiaalia, jota voidaan käyttää puhuttaessa Euroopasta viisi vuoden osa, viiden vuoden ajalta. Tämä minusta on hyvää arvoa rahalle. Bahrain. Robert Cooper on käynyt Bahrainissa nyt viikonloppuna ja olen tavannut Bahrainin kuninkaan valtuuskunnan kahteen otteeseen viimeisen kymmenen aikana ja olen tavannut monia ministereitä. Olen käynyt myös Saudi-Arabiassa. Olen lähettänyt selkeitä viestejä siitä, että tilanne pitäisi rauhoittua selkeästi. Herra Lambsdorff otti esille kysymyksen siitä, mitä ovat johtopäätökset Bahrainin osalta. Minusta tässä on hyvin tasapainoisia. En usko, että olen tässä nyt jättänyt huomatta mitään. Totta kai me huolissamme siitä, että on tarvetta huolehtia siitä, että ei olisi väkivaltaa, mutta me haluamme vedota kaikkiin, että he pysyisivät pidättäytyväisinä eikä tulisi väkivaltaa. Meidän pitää tukea vuoropuhelua ilman ennakkoehtoja, hyvin tärkeää, ja on mahdollista saavuttaa tämä. Robert nyt tällä hetkellä pyrkii saman aikaan yhteyksiä, joista toivotaan, että voidaan saada apua. Me pyrimme estämään konflikteja, pyrimme harjoittamaan yhteistyötä ihmisten kanssa – mutta tämä on nyt oli tärkeä asia. Herra Gaaler, Libya, siviilitoimet, suojelu. Yksi asia, jota meidän pitää tarkastella, on se, mitä, mitä välineitä meillä on. Ja aiemmin jo puhuin siitä, että voidaan evakuoida ihmisiä. Merkitsi sitä, että piti käyttää sotilaallisia keinoja. Joten sellaisia välineitä. Se käyttää välineitä asianmukaisesti. Siitä on kysymys, että ei pidä kuitenkaan sekoittaa asioita, joita tekee. Jos tehdään siviilityötä ihmisten tukemiseksi, joita voidaan evakuoida, joita voidaan antaa tukea, se tehdään tavalla, joka ei ole mikään sotilaallinen puuttuminen asioihin. Ja tästä pitää olla täysin selkeästi perillä koko ajan. Pitää käyttää välineitä asianmukaisesti, mikä on osa suunnittelua. Ukraina on tärkeä on tärkeää, että he siirtyvät edelleen kohti demokraattisia vapauksia. Minä puhuin tästä vapaakauppasopimuksesta siksi, että olen pettynyt siitä, että asiassa ei edetä nopeammin, koska se olisi heidän maansa etujen mukaista. Herra Kelam, proaktiivinen, ennakoiva ulkopolitiikka. Olen yhtä mieltä siitä. Pyrin samaan aikaan, eh, olen kirjoittanut artikkeleita, pyrkinyt sanomaan sen, eh, miten meidän pitäisi päästä eteenpäin. Tämä ei varmaankaan ole kaikkein loistokaita, mitä me teemme, mutta se on tärkeä asia. Ennakoivuus on sitä, että keskustellaan maiden kanssa nyt, meillä on nyt tällä hetkellä joukko Jordaniassa, keskustelemassa taloudellisista uudistuksista, poliittisista uudistuksista, meillä on ihmisiä keskustelemassa Bahreinissa, pyrimme harjoittamaan yhteistyötä maiden kanssa. Pyrimme, me haluamme nähdä vapautta ja demokratiaa, mutta emme halua nähdä kaaosta. Haluamme, että ihmiset pystyvät saavuttamaan näitä asioita mahdollisimman joustavasti oikealla tavalla. Herra Rova Gomez, en ole yhtä mieltä tilanteesta ja EUn ilmakosta Egyptissä. Olin valmis hyväksymään arvostelua joitakin oppositiopuolueilta. He olivat hyvin suorasanaisia, nuoret ihmiset ennen kaikkea. Hyvä on, näin on, se on oikeudenmukaista. Mutta me, meidät on tunnustettu tahona, joka aidosti pyrkii saamaan resursseja niin, että voidaan tukea Egyptiä tulevaisuudessa. Joten siinä mielessä on havaittu, että Euroopan unioni todellakin haluaa ottaa osansa toimesta, mutta ennen kaikkea nämä maat kuuluvat omille ihmisilleen. Ihmisten itse pitää päättää tulevaisuudestaan. Benissimo, grazie. Ultimo round. Kiitoksia. Sitten viimeinen kierros. Varapuheenjohtajamies Vucek ja tämän jälkeen Kukan. Grazie, presidente. Madam Ashton, let me enlarge the question on Bahrain. Rua Ashton nyt laajentaa Bahrainin kysymystä koko ähm, alueeseen. Eikö ole aika, että me suunnittelemme nyt näille Persianlahden alueille suunnitelman? Me tarvitsemme kehitykseen rahaa, mutta me tiedämme, että tuolla alueella rahaa ei tarvita. Siellä on paljon varoja, siellä on paljon erilaisia rallikilpailuja ja golf-turnauksia äh, – ja niin edespäin. Eli se, jota ei ole, on demokratia, kuten sanoitte aivan oikein. Kehityksen tarvitaan demokratiaa, muuten se ei ole vakaata. Eli näiden Persianlahden maiden suhteen me tarvitsisimme strategian, edistymiseen. Meidän täytyy ottaa omat intressimme, taloudelliset ja muut intressit mukaan, mutta se on myöskin näiden maiden intresseissä ähm, kehittyä vapaammiksi ja demokraattisemmiksi askel askeleella. Toinen kysymyksemme liittyy siihen, voimmeko tässä projektissa työskennellä yhdessä Turkin kanssa. Turkki on jo mainittu, se on erittäin suuri, tärkeä, vaikutusvaltainen tuolla alueella. Sillä on paljon tietoa. Voimmeko tehdä sen kanssa yhteistyötä? Kiitoksia. Presidente, la parola al collega Ku. Kiitoksia sitten Kukan ja tämän jälkeen Arlakki. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon tätä työstä, jota olette tehnyt. Kiitos siitä, että olette tullut tänne keskustelemaan meidän kanssamme ja kuuntelemaan meitä. Kysymykseni liittyy siihen, mitä Rova Lunacek kysyi Kosovosta. Hän odottaa edelleenkin vastausta kysymykseen. Niin, tosiasia, että kun Pristinan vuoropuhelu käynnistyi, Belgradin ja Pristinan vuoropuhelu käynnistyi, se ei välttämättä ole askel oikeaan suuntaan. Haluaisin kuulla, mitä ajattelette keskustelujen tulevaisuudesta. Olen ymmärtänyt, että se, että alkuperäisten Osanottojen lisäksi oli paikalla myöskin edustaja Yhdysvaltojen ulkoministeriöstä. Onko näin? Tullaanko kutsumaan lisää vieraita? Koska minusta riittää jo ne vieraat, joita on. Mitä ajattelette tulevasta kehityksestä näissä keskusteluissa? Ja toinen kysymys on, mikä on tilanne, mitä ajattelette siitä, että avataan vuoropuhelu Kosovan viranomaisten kanssa viisumien myöntämisestä Kosovon kansalaisille? parola al collega Arlacchi, l'intervento... Sitten Arlacchi ja tämän jälkeen Saake. Kiitoksia Two issues I would like to raise. Vain kaksi asiaa, joista haluaisin keskustella teidän kanssanne. Vaihtoehtoisista tavoista tehdä toimia Pohjois-Afrikan alueella. Marshall-suunnitelma on hyvä, Marshall-ohjelmasuunnitelma, mutta 10 miljoonaa euroa jaetaan monien maiden kesken tulevina vuosina. Minusta vaikuttaa sitä, että jollakulla on tässä todella suuri vaikutus. Miksi emme tarkastelisi paikallisia uusia resursseja? Ensinnäkin meidän pitäisi tässä varmistaa se, että varat, jotka nämä äh, tyrannit ja niiden verkostot ovat keränneet ulkomaille, äh, saadaan käyttöön. Äh, ja tarvittaisiin myös monitasoisia instrumentteja, sillä jos me jätetään jäsenmaiden tasolle, emme pääse yhtään minnekään eteenpäin. Toinen kysymys on se, että me saisimme vielä suuremmat resurssit käyttöön. Kyseessä ähm, on tämä Lähi-idän ja Persianlahden alue. Tämä on erittäin, erittäin rikas alue. Siellä käytetään ää, hyvin suuria sommia ää, varusteluun ja näitä aseita voitaisiin käyttää väärällä tavalla. Miksi me sitten puhumme siitä, että tämän aseellisen varustelun sitä pitäisi vähentää 50 prosenttia ja ohjata nämä varat sitten tämän alueen kehittämiseen? Kiitoksia. Prossimo intervento, kollega Ni. Shaki ja sitten Nibler. Thank you, President. Welcome, High Kiitos, tervetuloa korkea edustaja. Me pidämme arvossa väsymättömiä ponnistelujanne siinä, miten muutokset etenevät ja on tärkeää, että vastataan sopivasta toimilla kasvaviin vaatimuksiin. Haluaisin kiittää Iranin osalta sitä, että olette kunnioittaneet eh, parlamentin vaatimuksia ja ennen kaikkea Iranin kansantoveita, koska olette <clears throat> ottaneet otan käyttöön rangaistukset niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia. Ja miten tulette arvioimaan Irania ajatellen kaikkea levottomuutta, jota on tapahtunut ennen kaikkea Bahrainissa? La parola collega Nibler. Nibler, sitten Schulz. Prego. Kiitos varapuheenjohtaja. Olen täällä tässä laidassa. No niin, kiitos vielä kerran varapuheenjohtaja. Jotkut kollegat ovat jo puhuneet Bahrainista, Arabian nimenomaan poliittisesta tilanteesta, ja minä haluaisin jatkaa asiasta. Kollega Kaisel Döfle kysyy siitä, mikä on meidän politiikkamme, mikä on meidän tavoitteemme, meidän strategiassamme, mihin tavoitteeseen me pyrimme Bahrainissa. Ja te vastasitte ja sanoitte, että kuninkaan kanssa on puhuttu ja on puhuttu kahden ministerin kanssa. Anteeksi nyt vain, mutta eihän tämä voi olla vastaus, ei tämä riitä. Kuten monet muutkin kollegat täällä salissa, minä pyytäisin, että te muotoilisitte politiikkaa tuohonkin alueen suuntaan ja työtäisitte myöskin strategian, joka johtaisi näiden tavoitteiden saavuttamiseen nimittäin koko alueella. Koko alueella, rouva puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kysyi pelkästään Bahrainista, myöskin Jemenistä. Mä olen syvästi huolissani, kun näin, että Bahrainin hallituksen pyynnöstä Saudi-Arabia lähettää joukkoja alueelle. Miten te arvioitte tätä? Tässä tarvitaan kyllä syvällisempää analyysiä. Miten tämä nyt on esimerkiksi suhteessa Iraniin? Minusta tämä ei riitä, että käydään keskustelua parin ministerin kanssa. Kyllä pitäisi antaa hiukan kattavampi vastaus. Ja sitten toinen kommentti. Libyassa valitsee sota. Naapurialueella valitsee sota. Viikonvuosta lähtien sota. Ja me puhumme täällä humanitaarista avusta. Eihän se voi olla totta. Niin, minä pyytäisin. Nyt on syytä ottaa johtorooli. Ei pidä odottaa sitä, mitä yksityisistä jäsenvaltioista kuuluu. 27 jäsenvaltiota, 27 ulkoministeriä, heillä on aina eri kannat. Antakaa nyt eurooppalainen kanta. Pyrkikää vakuuttamaan ulkoministerit siitä, että se, mitä Euroopan unioni näkee tavoitteeksi alueella panna asianmukaisesti toimeen. Interviene il collega Schulz. Il prossimo... Sitten Schulz ja tämän jälkeen Lösing. Eine, eine kurze und, und... Lyhyt, myöhäinen repliikki kollega Lambsdorffille. Varmastikin oli pitkä, raskas ja kuluttava tie Saksan vihreille siirtyä pasifisesta kannasta ja löytää turvallisuuspoliittinen ultima ratio, ajatellen, että viimeisintä pidättäytymistä, johon Saksan liberaalit sitten syyllistyivät, mutta tämä vain sivussa. Lady Ashton, en kadehdi teitä. Työ, jota te teette äärimmäisten haasteiden keskellä ja odotusten keskellä, jotka sun kohdistuvat teihin, mutta toisaalta minun on, on sanottava rehellisesti, että teette hyvin äh, sitoutunutta työtä. Ja kun kuulen nyt vasemmalta laidalta, että kysymys on imperialisesta interventiosta tai kuten Putin sanoi, Naton sotaretkestä, Päätösohjelma 1973 on tulkittavissa hyvin eri tavoin, mutta se ei missään tapauksessa ole asioihin puuttumista ilman YK mandaattia, koska Venäjä on sijoittanut kahteen maahan joukkoja ilman mitään YK mandaattia, joka nyt vaan sotaa Georgiaa vastaan ilman YK mandaattia. Kysymys on siis Transnistriasta, Abhasiasta ja Ossetiasta, jossa on Venäjän joukkoja. Tässä olisi kyllä syytä olla hiukan nöyrempi sillä puolen salia. Lavrov on lähettänyt teille kirjeen, joka koskee Transnistrian ongelman ratkaisemista. Voisitteko sanoa siitä jotakin enemmän? Mitä ehdotuksia hän on tehnyt ja miten te aiotte vastata näihin? Bene, collega Lösing alla parola, il prossimo inter... Lösing. Ja tämän jälkeen Munjis. Ganz besonders die Kollegen Rova Ashton, äh, kollega Schulz ja Rova Bartner. Samien tietojen mukaan Libyan pommituksissa ei ole pelkästään hyökätty lentoasemia, vastaavaan myöskin asevarastoja, panssareita ja mahdollisesti myöskin siltoja ja ö, äh, terveydenhuoltolaitoksia vastaan. Ovatko nämä nyt sellaisia lait, välineitä, joiden kautta tai kohteita, joiden kautta pannaan toimeen lentokielto, vyöhyke, Oletteko tästä, tätä mieltä, vai oletteko enemmänkin sitä mieltä, että tässä pyritään nyt tukemaan yhtä sisällissodan osapuolta, johon liittyy sitten jo tiettyjä kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä. Ja jos sanotaan, että kohta neljä päätösohjelmassa 1973 kattaisi nämä toimet, eikö Arabiliitto ja Libyan oppositio jatkuvasti ole pyytänyt, että ei olisi ulkoista asioihin puuttumista, joka menisi pitemmälle kuin lentokielto lentokieltovyöhyke. Tätä te ette ole lainkaan käsittäneet. Aiemmissa valiokuntakokouksissa olemme aina puhuneet siitä, että Arabiliiton tuki on ehdottoman välttämätöntä tälle asioihin puuttumiselle. Ja sitten kysymys, joka koskee strategiaa. Aina on puhuttu Libyan kansan vapauttamisesta. Onko ylipäätään olemassa mitään strategiaa? Mitä esikuvia tälle strategialle on? Esikuvia menneisyydestä, Irak, onko Irakin kansa nyt vapautettu, miten, se voidaan, miten sitä voidaan arvioida, tai Afganistanin strategia, Onko Afganistanin kansa vapautettu? Mikä, mikä on tämän hetken arviotilanteesta? Haluaisin sosiaaldemokraatteille ja vihreille omasta maastani sanoa, että te lainkaan epäile kansainvälisoikeudellista perustelua tälle toiminnalle ajatellen sitä, että tuetaan yhtä sisällissodan osapuolta. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Sitten Munif Dorkisa. Ja tämän jälkeen kollega Kouvola. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Aston. Ja onnittelut teille siitä, kuinka olette johtamassa Euroopan unionin vastauksia tästä, tässä tilanteessa. Haluaisin ensinnäkin ilmaista tyytyväisyyteni, koska er-, Espanjan parlamentti on tukenut Espanjan hallituksen päätöstä, jonka mukaan täytäntöön tai jonka mukaan Espanja tulisi mukaan turvallisuusneuvoston no, päätöslauselman täytäntöönpanon puolesta ja 336 ääntä puolesta kolme vasta ääntä Jemenistä. Rova Ashton tilanne on sellainen, että se saattaa muuttua Egyptin kaltaiseen transition tai Libyan kaltaiseen kaaukseen. Siellä on Jemenistä lähtenyt korkeita suurlähettiläitä presidentti Sade on ehdottanut tai tarjonnut vaaleja vuodeksi 2012. Oppositio ei hyväksy tätä viime hetken presidentin tarjousta. Kysyn, onko yksikkö nyt tekemässä työtä sen jälkeen, kun nähtiin, mitä tapahtui naapurimaissa. Onko teidän yksikkönne työstämässä erilaisia mahdollisia skenaarioita ja, hakemassa, ja etsimässä turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa niin, että voitaisiin auttaa rauhanomaista siirtymistä Jemenissä. Onko jo suunnitteilla ennaltaehkäisevää diplomatia niin, että Jemenissä käy samalla tavalla kuin muissa maissa on käynyt? Kiitoksia. Allora, la parola al collega Cowell. Sitten Cowell ja sen jälkeen Howitt. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, ja też chciałbym dwa słowa powiedzieć o polityce wschodniej. Myślę, że... Minä haluaisin esittää pari kysymystä itä-naapuruspolitiikasta. Meidän naapurimme seuraavat hyvin läheisesti sitä, mitä me ajattelemme naapurustopolitiikassa. He odottavat nyt selkeitä sanoja. He haluavat saada tietää, että meidän naapurustopolitiikkaamme keskittyy enemmän kansalaisyhteiskuntaan ja että se olisi aktiivisempaa, mutta Ukrainan lisäksi haluaisin kysyä teiltä valko -Venäjästä. Siellä ulkoministeri Sikorski sanoi muutama päivä sitten, että herra Lukashenkan kohtalo voisi olla samantapainen kuin Ähm, näiden Pohjois-Afrikan satraappien, eli mikä mielipide teillä on valko -Venäjästä? Äh, onko meidän reaktiomme nyt oikea vai äh, odotammeko yhä? Allora, la parola al collega Howitt, prossimo... Sitten Howitt ja hänen jälkeensä kollega Nevski. Thank you very much from me, High Representative. Kiitos korkea edustaja. Libyassa ei ole mitään humanitaarisempää kuin veden saannin turvaaminen ihmisille. On puhuttu siitä, minkälaisia yhteistyöverkostoja on saatu aikaan Libyassa, mutta haluan tietää, voisiko korkea edustaja esittää arvionsa siitä, miten pitkälle on mahdollista ylläpitää ja vahvistaa kansallista yksimielisyyttä humanitaarisen militaarisen toiminnan hyväksi Libyassa. Egyptistä Olin yksi niistä parlamentin jäsenistä, jotka kävivät Egyptissä kansanäänestyksen aikana viikonloppuna. Ja nuoret ihmiset eivät sanoneet minulle, että halusivat vähemmän Euroopan osallistumista, halusivat huomattavasti enemmän EUn osallistumista. Ja se, mitä korkea edustaja sanoi tänään siitä, että kunnioitetaan Egyptin kansaa ja kansanäänestyksen tulosta, meikö varhaisten vaalien mahdollisuus merkitse sitä, että meidän pitäisi nyt ponnistella antaaksemme tukea puolueiden kehittymiselle ja kansalaistyöskunnan ryhmien e, e, edistymiselle maassa. Ja ajattelin myöskin sitä, että päästäisiin aikaan sopimukseen sotilasneuvoston kanssa niin, että saataisiin aikaan vaalitarkkailu tehtävä vaaleissa, jotka voivat olla jopa jo kesäkuussa. Kollegi, per rispetto dei tempi. Kiitoksia puheenjohtajien noudattamisesta. Sitten kollega Nevski. Благодаря много, госпожо Аштън. Аз имам няколко политически коментара. А, първо, резолюция 19... Рауа korkea edustaja. Päätös lauselma 1973 on hyvin selkeä viesti siitä, että ihmisoikeudet eivät ole maan sisäinen asia. Ja konsensus tässä asiassa voidaan tulkita niin, että Venäjä, Kiina tai Venäjä tai Saksa eivät nyt käyttäneet veto-oikeutta ja estäneet tätä päätöslauselmaa. Tämä oli hyvin positiivinen viesti. Tietenkin mielipiteitä on erilaisia, mutta näen tämän asian poliittisesti uutena ilmiönä kansainvälisessä, kansainvälisellä kentällä. Toiseksi Gaddafia tukevat valko ja Serbian kaltaiset maat. Ja tämä osoittaa sen, että tämä ei ole mikään konflikti islamin ja kristanuskon välillä, vaan diktuurin ja demokratian välillä. Meidän strategiamme pitäisi pohjautua tähän, erityisesti Lähi-idässä. Kolmanneksi, tähän mennessä meillä on ollut melko yksinkertaistettu lähestymistapa Lähi-idässä, jos nyt rohkenen sanoa näin. Tähän asti olemme uskoneet, että Lähi-itä on joko islamilainen tai diktatuurin vallassa, mutta asiat vaikuttavat olevan moni vivahteisempia kuin tämä. Ja nämä vallankumoukset näillä alueilla osoittavat, että maailma ei ole vain intressien ja öljyn kenttä. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro on kollega Paleksis. Sorry, thank you, <laughs> Mr. President. Niin. Puheenjohtaja, yksi kysymys vielä valko rouva korkea edustaja. Euroopan parlamentti hyväksyi tänä vuonna kaksi päätösasemaa valko ja niissä kehotetaan, että EUn instituutiot aloittaisivat neuvottelut valko kanssa viisumijärjestelyistä. Enemmistö parlamentin jäsenistä on vakuuttuneita siitä, että vähentämällä viisumi, Schengen-viisumi hintaa, joka on 60 euroa, joka on paljon rahaa keskimääräiselle valko kansalaiselle voitaisiin helpottaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja edistää demokratiaa, mikä osaltaan edistäisi muutoksia. Milloin uskotte, että neuvottelut valko kanssa viisumijärjestelyistä voivat käynnistyä? Mikä on valko hallituksen kanta näihin neuvotteluihin? Grazie, Baroness Ashton. You have the floor for the conclusions. Kiitoksia sitten, Baroness Ashton loppupäätelmä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Salikaa minun pyrkiä vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen, joita estettiin. Rocek, eh, Petsalan yhteistyöneuvosto, strategia sen kanssa. Seuraava yhteistyöneuvoston kokous on tarkoitus pitää pian. Silloin meillä on tilaisuus keskustella heidän kanssaan Voin tavata ministereitä eri Persialahden maista, tapaan heitä muutenkin aika ajoin eri yhteyksissä. Meillä on hyvää vuoropuhelua. Minusta he voivat ensisijaisesti sanoa, että heidät pitää nähdä erillisenä valtioina, jolla on oma tulevaisuutensa, ja meidän pitää suhtautua heihin eriytyneesti, mikä tulee olemaan hyvin tärkeä asia. On yhtä mieltä siitä, mitä te sanoitte yhteistyötä Turkin kanssa. Turkki on tärkein kumppani, jonka kanssa teemme työtä Yhdysvaltojen ohessa ja hyvin tärkeä nimenomaan aluetta ajatellen, joten tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kun herra Kukan, jos en vastannut Rova Lunacekille, niin teen sen nyt kunnolla. Olen täysin yhtä mieltä viisumivapautusjärjestämistä ja siitä sanan vuoropuheluaikaan. Sanon sen uudestaan komissiossa lupaan. Kauppa tulee myöskin olemaan yhä tärkeämpää Pristinan osalta Robert Cooper ja minä kysyin juuri eilen siitä, että pitäisi saada enemmän työtä tehdyksi kaupan alueella. On tärkeää, että Kosovo näkee keskustelut vuoropuhelun asiana, joka on heidän tulevaisuuttaan koskeva, ja haluan, että he ymmärtävät tämän. Puhuitte siitä, että Yhdysvaltain ulkoministeri on ollut vieraana. Pristinasta oli hyvin tärkeää, että he olivat mukana, ja tämä toimii hyvin. Toivon, että nämä keskustelut ovat mitä menestyksekkäimpiä ja pidän hyvänä sitä työtä, joka nyt on tehty, jokainen osapuoli on tehnyt niissä. Sitten Marshall-suunnitelma, Arlakki. Tarvitaan paljon varoja, olen yhtä mieltä, mutta äh, ei voida oikeastaan kuitenkaan äh, puuttua ihmisten varoihin, se olisi varkaus, mutta ne voidaan jäädyttää. Kysymys on vain siitä, kenelle nämä kuuluvat. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta teidän kommenttinne siitä, että olisi tällainen yli kaiken kattava suunnitelma perustuu siihen, että tunnustetaan, että joissakin näistä maissa on ollut varoja, resursseja, jotka joku on vienyt pois, mutta en ole varma, voidaanko tehnyt, toimia niin kuin te ehdotitte, mutta kommenttinne ymmärsin ja pidän sitä arvossa. Sitten Iran ja rangaistukset ihmisoikeusrikkomuksista. Minun lista on valmiina? Hyvin pian on vastaus voin palata tähän siinä vaiheessa, kun tiedän, milloin se on valmis. Tätä työstetään tällä hetkellä. Olen pahoillani sitä, että en tiedä täsmällistä päivämäärää, jolloin lista on valmiina. Iranin vaikutus Bahrainissa on hyvin tärkeä kysymys. Toisaalta en halua, että se nähdään syynä sille, että Bahrainin, ähm, sille miten Bahrainin hallitus toimii mielenosoittajien kanssa. Toisaalta amerikkalaiset uskovat, että on paljon syytä olla hermostunut asiasta, joten meidän pitää olla suhtautua asioihin tasapainoisesti ja tästä syystä me olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman tasapainoisia. On hyvin tärkeää, että vuoropuhelu etenee. Ja siihen on sitten muitakin kysymyksiä tähän Bahrainin kysymykseen. Rova Nibla, en pyrkinyt lainkaan olemaan välinpitämätön Bahrainin kysymyksessä, mutta haluaisin sanoa, mitä tarkoitin. Nykyinen Bahrainin prinssi näyttää esittää tehneen mielenkiintoisen esityksen vuoropuhelun aloittamisesta ilman ennakkoehtoja, joka ottaisi huomioon mielipiteiden kirjon Bahrainissa ja joka aikaa myöten voisi viedä eteenpäin jonkinlaiseen mahdolliseen perustuslaiseen monarkiaan Tämä on heidän tehtävänsä, mutta on olemassa siis hänellä ainakin suunnitelma ja kysymys on siitä, miten kaikki voidaan vetää mukaan tähän, koska se on ennakkoehtoja, se ehkäisee jonkun osallistumisen. Ja minusta hän on oikeassa siinä, että hän haluaa, että vuoropuhelu käynnistyy ilman ennakkoehtoja, mutta tärkeintä taas se käytiin mahdollisimman pikaisesti. Mitä me, teimme, kun me, mitä me teimme, kun puhumme kuninkaan lähettilään kanssa? Me sanomme, että me uskomme, että kysymys oli tiestä eteenpäin. Väkivalta, jota on auennut, syntynyt, on hyvin eh, huolestuttavaa. Joten kun puhuin ulkoministerin kanssa, ehdotin hänelle, että hän voisi mm, ilmoittaa siitä, mitä todella on tekemisissä. on tekemisissä hallituksen kanssa ja myöskin meillä on neljä EU-lähettilästä paikan päällä eri jäsenvaltioista. Ja kysyn heiltä, mitä pitäisi tapahtua. Ja nyt tällä hetkellä me keskustelemme heidän kanssaan siitä, mitä mahdollisesti tapahtuisi. Suunnitelmamme on auttaa tämän vuoropuhelun käynnistymistä. Oppositio haluaa meistä olla mukana vuoropuhelussa, samoin kuin hallitus. Kysymys on vain siitä, miten saada se aikaan. Meillä on siis paljon ajatuksia ja työskentelemme nyt niiden osalta, miten voitaisiin näitä tukea. Joten todellakaan en pyrkinyt olemaan tässä mitenkään asiaan välimittömästi suhtautuva. Meidän pitäisi siis kuitenkin olla hyvin eriytyneesti siinä, miten suhtaudumme eri maihin, koska ne ovat hyvin erilaisia, niissä on eri tarpeita, se, mitä me teemme yhdessä maassa, poikkeaa huomattavasti siitä, mitä toisessa tehdään. Jos me haluamme, me haluamme toimia tilanteessa, jossa suhteet liikkuvat. 27 jäsenvaltio Euroopan kanta, pitäisikö minulla eurooppalainen kanta? Jos me aiomme tehdä jotakin, rooli, joka meillä on työssä, jota me teemme, resursseilla, joita meillä on, tarvitsen 27 jäsenvaltiota, ja suuri ilo Euroopassa on saada 27 jäsenvaltiota yhteisen kannan taakse ja sen mukaisesti toimimaan. Rauhan, Lähi-idän rauhanprosessi, meillä on nyt huomattavasti suurempi rooli, koska me puhua 27 puolesta. Mutta tällaisissa asioissa jäsenvaltioiden täytyy tuntea, että ne ovat myöskin riippumattomia valtioita, jotka tekevät omia päätöksiään. Perustaa turvallisuus neuvoston päätösohjelmasta kukaan ei äänestänyt vastaan. Ulkoasiministerin neuvoston johtopäätös kaikki tukivat niitä. Tästä prosessissa tärkeää on se, että on paljon keskustelua. Mitä minä teen? Minä esittelen VAT, minä otan aloitteita, minä puhun siitä, mitä voidaan tehdä ja kysyn, pyydän, että suunnittelijat tekevät työn. T- mutta tärkeää, että Euroopan unioni määrittää, päättää asiasta. Minä sitten teen aloitteita, mutta viime kädessä, jos me haluamme käyttää Eh, niitä välineitä, joita on käytössä, niistä täytyy valita yksimielisyys. Siksi ennen kokous oli erittäin tärkeä. Herra Schulz, Transnistria, on pitkälti yksimielistä siitä, mikä, mitä pitäisi tapahtua. Kuhin puhuin eh, Moldovan ministerien kanssa viime viikolla ja keskustelussa Venäjän kanssa, olimme hyvin selviä, selväsanaisia siitä, että haluamme nähdä, että asiassa päästään eteenpäin Transnistriassa, että tunnustetaan sen tulevaisuus Moldovassa, Moldovan osana, ja että on asioita, joita pitäisi käsitellä paikan päällä. Tietyssä mielessä tilanne on se, että kaikki olemme yhtä mieltä lopputuloksesta, mutta kysymys on vain, miten sinne päästään. Ja mitä minä pyrin tekemään on vetää Venäjä mukaan tehokkaammin, jotta voimme saada aikaan liikettä keskusteluissa. Tämä on ongelma, joka on ratkaistavissa. Se on minun analyysini. Kaikki tietävät, mitä he haluavat. Ja me vain pyrimme selvittämään, miten päästä sinne lopputulokseen. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa, että on monia muita asioita, joita pitää olla huolissamme, esimerkiksi juuri eteläisellä naapurialueella, mutta uskoakseni ensi viikosta lähtien voimme tälleen ryhtyä toimimaan näissäkin asioissa. Lösing, lentokieltovyöhyke, Arabiliitto, mikä on heidän kantansa. Totta kai se on perustavanlaatuista, mutta kysymys on myös hyvin mutkikas. Mitä me teemme koko naapurustoalueella on mutkikasta, koska jokaisen maan osalta on tilanne se, että on mutkikaita kysymyksiä, jotka pitää tunnustaa ja joita pitää kunnioittaa. Kysymys oli vain siitä, mitä voitaisiin tehdä Egyptissä, Tunisiassa, mitä tukea voidaan antaa Bahrainille. Kysymys on siitä, että tunnustaa myös se, mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan tukea ihmisiä mahdollisimman tehokkaasti. Ja se on erilaista eri maissa. En pyydä anteeksi tätä. Se on hyvin mutkikasta. Ei kukaan ennustanut kun palasimme lomien jälkeen, joulu- ja uudenvuoden jälkeen, että missä nyt oltaisiin. Jos ajattelette aikaa taaksepäin, 6-80 viikkoa, kukaan ei voinut sanoa yhtään mitään tästä. Olisin voinut puhua maista, joista olin hyvin huolissani viime vuoden lopulla. Ne olivat Sudan, Nosluurannikko. Olin edelleenkin huolissani niistä, mutta en ollut varma siitä, että olisimme siinä, missä olemme nyt. Ja on ollut suuri haaste siinä, miten voidaan tukea ihmisiä näissä maissa – ja miten voidaan parhaiten harjoittaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Siksi Arabiliitto on niin merkittävä, siksi me käymme vuoropuhelua heidän kanssaan koko ajan ja siksi Amri Mussa, Amri Mussa ja minä olemme puhuneet nyt tänään viikolla viime viikolla ja tulemme, miten tulemme jatkamaan. Minä kunnioitan suuresti Arabiliiton työtä ja tulemme jatkamaan yhteistyötä heidän kanssaan. Minusta heillä ei ole eri kanta kuin meillä. Rovala Mus, äh, Jemen. Jemen on nyt, siellä on täyttämässä parhaimmat, pahimmat pelkoni. Niin Olimme tavanneet presidentin Salehin kanssa ja ulkoministerin kanssa viime kuussa. Olemme pyrkineet vakuuttamaan heidät käymään tehokkaammin vuoropuhelua kansallisesti opposition kanssa, koska sitä oppositio näyttäisi haluvan. Haaste on siis, miten varmistaa, että jatkamme olosuhteissa, jotka ovat vähemmän suotuisat ajaa heitä tähän vuoropuheluun. Salih on ilmoittanut luovumansa tehtävästään, mutta oppositioita hyväksymään ratkaisuaan. Nämä ovat nyt sellaisia tilanteita, jotka muuttuvat hyvin voimakkaasti, joten me pitää katsoa, missä tällä hetkellä ollaan, mutta tilanne on hyvin huolestuttava. Ja nyt on täyttymässä se, mitä minä muutama kuukausi sitten pelkäsin. Lähi tavoitteellisempana – Tavoitteena on tietysti pyrkiä paremmin reagoimaan, erittelemään, olemaan joustava, tunnustamaan, mitä eri maissa on tehtävä ja resurssien tehokas käyttö paikan päällä. Meidän pitää olla tehokkaampia ja parempia ja nokkelampia. valko -Venäjä. te tiedätte, että eilen keskustelimme valko osalta siitä, miten voitaisiin jatkaa toimia. Olen tavannut oppositiojohtajia siinä vaiheessa, kun he olivat vapautuneet vankiloista tai heidän perheidensä edustajat olivat tapaamaan meitä. Tilanne on todella kauhistuttava. Olen tavannut herra Martinovin ja olen tehnyt hänelle selväksi, mitä odotamme valko tekevän. Olen huolissani siitä, että suunta ei ole oikea Joten se, mitä pyrimme tekemään, on saada aikaan tiukkoja toimia, mutta niin, että vuoropuhelu ihmisten kanssa jatkuu, koska se on tärkeää. Herra Howitt, kansainvälisen, kansainvälinen yksimielisyys on tärkeää, sitä on. Ihmiset työskentelevät hyvin läheisessä yhteistyössä eri näkökannoista, mutta kuitenkin yhdessä eri tavoin. Nuoret ihmiset haluavat enemmän Eurooppaa, olen yhtä mieltä, tätä he sanovat ja sanovat, auttakaa meitä, me tarvitsemme teidän tukeanne. Varhaiset vaalit on asia, joka on haaste, jos niin tapahtuu. Ja nuoret ovat ennen kaikkea huolissaan siitä, että onko aikaa valmistautua vaaleihin, joten me autamme heitä kaikin mahdollisin tavoin, mutta heidän pitää myös pyytää meitä tekemään jotakin. Me tosin pyrimme viime viikolla jo toimimaan asiassa ja jatkamme edelleen. Rovanevski, yksinkertaistettu lähestymistapa. En usko, että voimme nähdä asioita aivan niin kuin te kuvasitte. En usko, että meidän pitäisi nähdä tämä jonkinlaisena parodiana, jossa olisi erilaisia äh, perinteitä, jotka taistelevat toisia vastaan. Arvot, joita ihmiset haluavat paikan päällä, ovat aivan samoja kuin meidän arvomme. Kysymys ei ole eurooppalaisista arvoista, vaan universaaleista arvoista, ja meidän täytyy työskennellä ihmisten kanssa, jotta tämä voidaan saavuttaa. Ei pidä yksinkertaistaa liikaa. valko herra Paletskis, neuvottelumandaatti viisumijärjestelyissä on annettu 28. helmikuuta, joten odotamme keskustelujen alkamista. En tiedä milloin ne alkavat, mutta annamme teidän tietää, kun tiedämme. Ja lopuksi kiitos kovasti. On ollut täällä aika pitkään, ei, ei ollut aikomus, mutta joku kysyi, miksi en tekisi vähemmän. Mutta kun katson niitä asioita, jotka me kattaneet tänään, ja, ja mietin, mikä olisi teidän vastaus, reaktio sanoisin, että en hoida näitä asioita, joten voin vain sanoa, ja kiitos paljon tuesta, että parlamentti on antanut ja tuesta, jota ulkosuhdehallinto on saanut. Tämä kuin lentokoneen ohjaamista samaan aikaan, kun, kun siipiä vielä rakennetaan ja saman aikaan joku on vetämässä irti lentokoneen pystöä. Tämä on hyvin vaikeaa. Me pyrimme kautta maailmaa auttamaan ihmisiä ja pyrimme antamaan tietoa siitä, keitä me olemme. On suuri etuoikeus edistää Eurooppaa teidän ja instituutioiden puolesta. Kiitos. Ringraziamo ancora l'alto rappresentante, speriamo di Kiitän teitä vielä kerran ja toivon, että näemme teidät pian uudelleen ja että ongelmat olisivat tuolle vähän pienempiä. Kollegi, vi prego di non allontanarvi perché dovremo... Pyydän, että ette lähtisi mihinkään, koska meillä on täällä koneäänestys tulossa. Kollega Tannok. Ciao, montato. Non se... Ritorni al posto. Tannok takaisin. Kollegi. No niin, hyvät kollegat. Dobbiamo procedere a una votazione elettronica. Meillä on tässä koneäänestys. Koskee päätöslauselma esitystä Islantia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta. Esittelijänä Christian Dan Preda. pyydän, että laitatte kortit paikoilleen koneäänestystä varten. Allora, se siete d'accordo, procediamo. Jos teille sopii, niin ähm, aloitamme. Tarkistus yksi. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestämme ensimmäisestä osasta. Favorevoli Agreed. Okay. Hyväksytty. Toinen osa vedetty pois. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus kohtaan kymmenen puolesta vastaan tyhjiä. Öö, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Suullinen tarkastus kakkonen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan Pyydän, että otatte kantaa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa on vedetty pois. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17, koska 16 raukeaa. 17 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys tehdään koneellisesti. Pyydän, että sitten Äänestys alkaa. voto. Sì. Chiudiamo il voto, manca un collega. Äänestys päättyy. Täältä puuttuu yksi kollega, joka ei halua äänestää. Reilusti meni läpi. Onnittelut.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 Bien, mes chers collègues, nous, nous reprenons la... No niin, hyvät kollegat, jatkamme kokoustamme. Seuraavana kohtana käsittelemme Bahrainin kuningaskunnan tilannetta ja otamme vastaan herra Mingarellin ja herra Cooperin hän oli Bahrainissa korkean edustajan erityislähettiläänä ja hän juuri viittasi tuohon vierailuun. Täällä on tietenkin myös äh, Angelika Niebler. Hän on puheenjohtajana Persianlahden valtuuskunnassa. Herra Minkarelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tietenkin ilo saada kutsu tänne, niin kuin aina kert- on ilo tulla kertomaan analyyseistämme ja kannoistamme Euroopan parlamentille. Bahrainin tilanteen tiedätte niin kuin mekin. Meillä ei ole paikan päällä mitään valtuuskuntaa, joten perustamme sanomme lähettiläällemme Riadissa, Saudi-Arabiassa, joka myös tarkkailee muita lähialueen valtioita. Viikon ajan on ollut selkkaus me kehittymässä väestön enemmistö ilmaisee poliittisesta, sosiaalista ja taloudellista turhautumista ja vastustamaan johtajia. Näyttää, todella näyttää siltä, että alun perin tämä tyytymättömyys ja turhautuminen johtui lähinnä taloudellisista, sosiaalisista, poliittisista syistä, toisin sanoen enemmistö väestöstä oli sitä mieltä, että hallinto ei saanut hyvinvointia ja maan rikkauksia enemmistön ulottuville ja vähemmistö teki päätökset. Ja näin ollen e, puuttui e, väestön enemmistön kunnioittaminen. Mm, tämä selkkaus on kuitenkin kehittynyt uskontosävettäiseksi. Tehän tiedätte, että tuossa maassa noin 70 prosenttia on shi, shi, shi, shi, shia-muslimeja ja 30 prosenttia sunneja. Ja tämä tietenkin monimutkaistuttaa tilannetta. Olemme välittömästi suositelleet viranomaisille todellisen vilpittömän vuoropuhelun aloittamista mielenosoittajien kanssa niin, että voitaisiin ymmärtää, mistä he, niin että voitaisiin huomioida heidän sosiaaliset ja taloudelliset huolenaiheensa ja ryhtyä poliittisiin uudistuksiin niin, että tässä maassa voitaisiin tehdä näitä uudistuksia, mutta mitään vuoropuhelua ei oikeastaan saatu käynnistymään ja nyt näyttää siltä, että tämä selkkaus, joka käsittääkseni oli alun perin lähinnä sosiaalinen, on nyt muuttunut yhä voimakkaammin uskontosävyytteiseksi ja tämä tietenkin tekee asiasta vaikeamman ja arkaluontoisemman, koska nämä alueelliset kannat voimistuvat näyttää siltä, että Shia mm, mm, enemmistön mm, tyytymättömyyden vaikutuksia Irakissa, kuten tiedätte, Shia enemmistö pyrkii löytämään valtatasapainon sunnien kanssa, mutta tämä ei ole mitenkään helppo juttu. Tällä on myös vaikutuksia Libanoniin. Siellä Hezbollah on osoittanut sympatiaansa ja solidaarisuuttaansa Bahreinen Shia, ja kohtaan. Sitten on myös Shia-vähemmistö eh, eh, Saudi-Arabian itäosissa alueilla, joissa öljyvarannotkin sijaitsevat. Joten tässä on nyt kotoi, kotimainen kriisi, joka on kärjistynyt ja ja se, on, ja se johtuu muun muassa siitä, että kansalliset viranomaiset eivät ole aloittaneet todellista kansallista vuoropuhelua. Ja nyt tähän liittyy myös alueelliset ulottuvuudet, koska jos tämä nyt johtaa uskontopohjaiseen konfliktiin, niin siellä on monia lä- lä- Lähi-idän valtioita, jotka saattavat kärsiä tästä seurauksia. Korkea edustaja soitti ulkoasiaministerille tässä tilanteessa ja pyysi, että poliisivoimat toimisivat maltillisesti ja eivätkä käyttäisi voimaa. Ja ehdotti, että aloitettaisiin kansallinen vuoropuhelu ja hän totesi myös, että Euroopan unioni siinä määrin kun se voisi toimia välittäjänä olisi valmis tekemään näin. Ja hän on lähettänyt myös Robert Cooperin joitakin päiviä sitten kentälle tuonne Bahrainin ja sitten ulkoasiainministerineuvosto eilen antoi julkilausuman ja tuomiten väkivaltaisuudet, joita tapahtui joitakin päiviä sitten ja vetosi monempien osapuolten maltillisuuteen, mutta erityisesti maltillisuuteen kansallisten viranomaisten taholta. Hän on myös pyytänyt, että aloitettaisiin kansallinen vuoropuhelu ja myöskin tarjoaa Euroopan unionin palveluja tavallaan. Tässä se, mitä voidaan sanoa maan tilanteesta tällä hetkellä. Bahrainin kuninkaan edustaja on ollut jo Brysselissä jotenkin viikkoja ja, ja olemme jatkuvasti yhteyksissä häneen niin, että ymmärtäisimme paremmin, mitä maassa tapahtuu. Tässä lyhyesti se, mitä voin jo sanoa. 24. meillä on ministerikokous, vuotuinen ministerikokous Euroopan unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden välillä. Tämä on Euroopan unionille mahdollisuus saada menemään läpi tiettyjä viestejä. Jos nyt haluamme olla kuitenkin realisteja, niin on muistettava, että ne toimintatavat ja vivut, joita meillä on käytettävissä, ovat aika vähäisiä. Vaikeuksia lisää se, että Saudi-joukot ovat nyt Bahrainissa ja se tekee tilanteesta entistäkin arkaluontoisemman. Tässä lyhyesti äh, tilannekatsaus. Kiitoksia. Si, monsieur Cooper, voulez-vous quelque chose? Kiitoksia. Haluaako herra Cooper lisätä tähän jotakin? Ei. Hyvä sitten, Rova Niebler. Ja, vielen, vielen dank. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minun taholtani vain kolme kommenttia ja ehkä kysymyksiä. Ensinnäkin ensin haluaisin kiittää valikuntaa siitä, että Bahrain on nyt tässä otettu keskustelun keskipisteeseen, mistä on hyvä asia, ja että Cooper on erityisesti tullut tänne, ja että nyt asiantuntijoilta saamme eh, tietoa, ensikäden tietoa, mikä on minusta erittäin hyvä asia. Te puhuitte myös siitä, että hallitus on pyrkinyt eh, vuoropuheluun. Vuoropuhelu kuitenkaan ei ole toteutunut mistähän se saattaa sitten johtua. Haluaisin saada tietää siitä. Ehkä voisitte, voisiko sanoa henkilökohtaisesti, onko mahdollista, että tämä vuoropuhelu voitaisiin uudestaan saada käyntiin tai saada sitä intensivioitua. Se varmastikin olisi ainoa mahdollisuus, joka olisi jäljellä. Mitä tulee sitten demokratian tukemiseen? Ja toinen asia on asia, joka ei esille, että Bahrainin hallitus on pyytänyt joukkoja Saudi-Arabiasta. Ehkä voisitte tarttua tähänkin vielä, koska on aika epätavallista, että maan sisäiseen ongelmaan, ongelmaa varten, ongelman vuoksi pyydetään joukkoja naapurimaasta internetistä. Minä olen saanut useita tietoja, kuten kollegat täällä, ihmisoikeusjärjestöiltä siitä, että väkivaltaa on käytetty paljon. On tullut monia tietoja, jotka viittaavat siihen, että Nabel Rajab, joka on International Forage for Human Rights äh, edustaja ja myöskin Bahrainin ihmisoikeuskeskuksen johtaja, että hänet on pidätetty. Voisiko sanoa tästä jotakin? Tämä varmaan on yksittäistapaus. Mielenosoittajat, jotka ovat olleet rauhallisia, on pidätetty. Tämäkin olisi hyvin tärkeä asia saada kuulla teiltä ensin käden tietoa, mikä tilanne on ollut. Ja haluaisin myöskin tietää, mitä me eurooppalaisena voimme tehdä. Ja lopuksi, jos vielä halutaan syventää tätä kysymystä, miten tilanne Bahranissa vaikuttaa Peselahden yhteistyöneuvoston valtioihin. Meillä oli jo tilaisuus korkean kanssa puhua tästä asiasta tänään, mutta kun te olette nyt ollut paikan päällä, olisi mielenkiintoista kuulla teidän arvionne. Merci, Madame Nibler. Kiitoksia, Rova Nibler. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen, jos teille sopii. Ai anteeksi. Emme huomanneetkaan teitä, herrat Hanuk. Uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aikaisemmin pyysin korkealta edustajalta, ettei hänellä olisi kaksinkertaisia standardeja. Ja tämä liittyy erityisesti hallitusten äh, ja mielestäni kritisointiin. Mielestäni tämä oli epätasapainoista. Bahrain on lännen liittolainen, kaikki ähm, arvostamme sitä ja siellä on myöskin USAn joukkoja. Äh, arvostan kruununprinssin halua järjestää neuvotteluja. Ähm, jotta voisimme ähm, hänen kauttaan käydä keskustelua kuninkaan kanssa, mutta ei ole tässä ähm, epäilyksiä siitä, että sunnimonarkia on tehnyt vähän historiallisesti Shia-enemmistön puolesta ja BBCissä eräs mielenosoittaja sanoi, että ulkomaalaisen oli helpompi saada töitä maassa kuin shialaisen bahrainilaisen. Tämä kertoo paljon. Ja nyt äh, olen myöskin huolissani ähm, Iranin sekaantumisesta asiaan ja pyrkimyksistä uudelleen avata ähm, rajakiistat. Tähän uskon, että kun äm, yhdistynyt kuningaskunta poistui alueelta, sillä oli ajatus äm, Bahrainin suhteen äm, Tekranin Ähm, vastapainoksi Dekranista äh, Bahrainin itsenäisyys piti ähm, tunnustaa. Monsieur Meijer. Herra Meijer. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanni juuri tietää, että YK on korkeudustaja Genevessä on sanonut, että 50-100 henkilöä on kadonnut viime viikkoina Bahrainissa. Ja mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen keskiviikkona hyökättiin Salmanian sairaalaan, niin siellä pidätettiin tohtoreita, lääkäreitä ja pidätettiin lääkäreitä tuolla Manaman sairaalassa. Näin ollen meillä on nyt hyvin monimutkainen kuva tilanteesta koskien ihmisoikeuksien noudattamista. Ja tätä tilannetta vielä tekee vakavammaksi Saudi-Arabian joukkojen tuleminen paikalle Hyvät edustajat, minä en toivo mitään länsimaiden sotilaallista puuttumista Saudi-Arabian tai Bahrainin. Siksi aikaisemmassa puheenvuorossa Rovastonin kanssa sanoin, että olemme nyt hyvin tekopyhässä tilanteessa länsimaat vastaan muu maailman Saudi-dynastia. Saudi-Arabiassa ei ole puolueita on ruumillisia rangaistuksia, käsien ja jalkojen amputointia islamistisen lain mukaan ja YK on kidutuksen vastainen elin tu, tuomitsi nämä ja Saudi-Arabialla on yli tuhat sotilasta ja Bahrainilla, niin joilla pyritään tukahduttamaan mielenosoituksia. Saudi-Arabian hallitus vastasi, että nämä käytännöt kuuluvat islamilaiseen perinteeseen ja näin on ollut jo yli 400 vuotta. Tämän lisäksi on uskonnollinen poliisi, joka pitää huolen siitä, että Saudi-Arabian naiset pukeutuvat niin sanotusti hyvin ja että naiset eivät kulje yksinään julkisissa liikennevälineissä, vaan heillä on aina oltava miespuolinen perheenjäsen mukana saattajana ja ne on siis myös tarkasti otettava islamista lakia tässä tilanteessa minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi puuttua jo heti tilanteeseen. Sanoin tämän jo ennen Libyan kriisiä ja ennen näitä pakotoimia. Meidän on mentävä eteenpäin, mutta mitä tapahtuu? Öljyhä tässä on ongelmana. Öljyä puuttuu. Libyan kriisissä emmehän voi, emmehän voi tehdä tilannetta kiusalliseksi pomaassa, jos on öljyä. Minun ryhmässäni ei kuitenkaan tehdä näin, ei erotella tilanteita rahan mukaan, vaan meille ihmisoikeudet ovat tärkeimpiä, mutta emme myöskään pyydä sotilaallista mm, puuttumista, koska me, tämä on ratkaistava diplomaattisia teitä käyttäen ja on vaadittava voimakkaasti ihmisoikeuksien noudattamista Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa. Tiedän, että tämä on vähän niin kuin siinä autio, autiomaassa, autiomaahan huutamista, koska eihän Euroopan unioni toimi näin, valitettavasti. Se ei toiminut näin Benalin kanssa, ei Mubarakinkaan kanssa, eikä se tule, eikä se ole toimimassa niin Bahrainin ja Saudi-Arabian kanssa. Meistä on parempi, että meillä on hyvät suhteet feudaali, feudaalijärjestelmässä, jossa on, ku, jossa on rumillisia rangaistuksia niin, että emme ainakaan kiusaa heitä ja että saamme, saamme, öljyä, saamme öljyä riittävästi teollisuudellemme ja valot palavat Hyvät edustajat, meidän pitäisi pitää kiinni energisestä kannasta ja välittää hyvin selkeä viesti siitä, mitä Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa tapahtuu. Minun mielestäni nyt on oikea hetki ja uskon, että nämä uutiset, joita luemme ja joita olemme saaneet nyt suoraan Genevestä YK korkealta edustajalta sen pitäisi edellyttää nopeaa vastausta. Jos meillä ei ole mitään toimista siellä, niin minun mielestäni meidän pitäisi lähettää korkeatasoinen, mahdollisimman korkeatasoinen valtuuskunta paikan päälle tarkkailemaan sitä, mitä siellä tapahtuu, niin että saamme ensikäden tietoa, jota voi, joka voidaan todentaa ja tämä mahdollistaa voimakkaan diplomaattisen toiminnan niin, että emme sitten joutuisi tähän pakkokeinu kierteeseen, joka voi johtaa meidät hyvin vaikean tilanteeseen. merci. Ähm, Kiitoksia. Aivan nopeasti. Liittyen Bahrainiin, äh, herra Lambsdorff juuri sanoi, tai mainitsi kritiikin, jonka jaan täysin. Se ähm, ruoa Rua Ashtonin antama julkilausuma pyysi molempia osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet. Mielestäni tämä on erittäin kummallista, sillä toisella puolella kyseessä ovat hyvin varustelut joukot, joilla on sa- äh, tarkka ampujia ja muuta, ja äh, Saudi-Arabian joukkoja mukanaan, ja toisella puolella taas ovat mielenosoittajat, ja kun ajatellaan tässä tasapainoa, niin en löydä tässä kyllä äh, sopivuutta tässä lausunnossa. Haluaisin, että selitetään, kuinka olemme päätyneet tällaiseen arvioon tilanteesta. Ja toinen kysymys liittyen Saudi-Arabiaan, mitä teette tämän Saudi-Arabian tilanteeseen puuttumiseen tai sen suhteen, mitä seurauksia tällä alalla on? Kiitoksia. Merci, Monsieur Kreisel-Dorfler. Kiitoksia sitten herra Kreisel-Dorfler. Kiitos, herra Minkarelli. Ensin kiitos esityksestänne. Catherine Ashtonin korkean ystävän kanssa meillä oli jo tilaisuus puhua Bahrainista. Te tulette paikan päältä. Uskotteko todella, että tulee perustavanlaatuisia uudistuksia vai tuleeko Bahrainissa käymään niin, että ensin odotetaan, katsotaan mitä Libyassa tapahtuu. Jos eh, Gaddafi kaatuu eh, dominon pelinapulan tavoin tulevatko silloin sitten Bahrainin johtajat olettamaan siitä, että selvitään pienillä eleillä suhteessa menosta, vaan tuleeko niin, että he tulevat saamaan todella osuutta maan johtamiseen. Eräs asia, jonka pitäisi pohdituttaa, on se, että todellakin tietyssä mielessä mitataan asioita kahdella mittakaavalla, koska ei nyt ei mielellään asettauduta vastahankaan Saudi-Arabian kanssa Tietysti se, että Yhdysvaltain viides laivasto on Bahrain edustolla, silläkin on merkitystä. Libiassa toimitaan YK pääsemän pohjalta. Libya oli itsessään pitkälti eristäytynyt arabimaailmassa, mutta se, että täällä, täällä katsoa sitä, että ei Euroopan unioni nyt toimi kahden eri mittapuun mukaisesti, että meillä on eri toimintatapa toisessa maassa kuin toisessa. Madame Gomez. Rauha Gomes. When we came out of a... Kun äh, lauantaina päätimme Arabiliiton kanssa järjestön kokouksen, jota johti puhemies Busek, emme päässeet pääovesta ulos, sillä sen edessä oli nuorten ihmisten mielen osoitus. Nuoret osoittivat mieltään Arabiliiton edessä, pyysivät toimia erityisesti Jemenissä. Mitä sitten koska teemmekään tai emme tee, sitä seurataan, siitä luetaan. Ne ihmiset seuraavat, joita meidän on tarkoitus tukea, kun tarkoitus on puolustaa ihmisoikeuksia Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, joten haluaisin kysyä teiltä, Olitteko tyytyväisiä tähän julkilausumaan, joka on tehty Bahrainin suhteen? Vaikuttaako se heijastavan millään tavalla tällä hetkellä Euroopan unionin mielipidettä vai onko tämä vain jonkunlainen sivutuote? Kiitoksia. Voilà, yksi kysymys vielä herra Foxilta ja tämän jälkeen Minkarille voi vastata tähän ensimmäiseen kysymyskierrokseen. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä paneelissa olevilta henkilöiltä heidän mielipidettään ja kollegalta, joka oli oikealla. Hän puhui siitä, että Saudi-Arabia oli äh, tunkeutunut Bahrainiin, mikä minusta oli hiukan äärimmäinen ilmaisu. Käsittääkseni Bahrainin hallitus oli pyytänyt tätä. Mikä on teidän näkemyksenne asiasta? Ja toinen asia, missä määrin Iran on ollut osallisena erimielisyyden kylvämisessä. Bahrainissa ollaan huolissaan siitä, mitkä ovat oikeutettuja syitä näihin protesteihin, mutta miten te näette asian, onko ulkovaltoja osallisena asioissa? Merci. Pour euh, conclure cette euh, première série de questions. Kiitoksia tämän ensimmäisen äh, kerroksen päätteeksi. Haluaisin äh, kommentoida hieman tilannetta. Olemme Tunisian, Egyptin ja Libyan tilanteesta nähneet, että Al Jazeera-televisio on kertonut näistä kapinoista ja vallankumouksista ja kyseenalaistanut äh, vallalla olevan hallinnon. Haluaisin tietää, millä tavalla Al Jazeera-televisio on kertonut Bahrainin tilanteesta. Äh, Al Jazeerahan sijaitsee Katarissa onko se nyt televisiossa mm, oltu mielenosoittajien kannalla vai onko siellä ollut, ollut tasapainoisempi lähestymistapa ja kuinka voidaan tulkita sitä, että nämä voimat, jotka olivat tulleet Bahrainiin ja vastustaneet mielenosoittajia, siellä on äh, saudilaisia ja Arabiemiriliitosta, mutta ei kuitenkaan katarilaisia, ne kuitenkin ovat äh, mukana koalitiossa, koalitiossa joka on puuttunut tilanteeseen Libyassa. Um, uh, Ehkä voisin sanoa pari sanaa aluksi. Uskon, että on oikein, että Euroopan parlamentti tarkastelee tätä asiaa. Ja se pitäisi ottaa vakavasti. Meidän pitäisi kaikkien ottaa se vakavasti, sillä se, mikä mielestäni kun olin korkean edustajan lähettämänä Bahrainissa vähän aikaa, se minkä minä näin oli yhteiskunnan vahva kahtia jakautuminen ja dialogin puute – kun kahta eri puolta kuunteli, sillä olin siellä kuuntelemassa enemmän kuin opettamassa. Kuulin hyvin erilaisia versioita ja ne henkilöt, joille puhuin, välittävät minulle hyvin vahvasti sellaisen mielipiteen, että he halusivat palauttaa Bahrainin normaali tilansa, mikä on melko rauhallinen, miellyttävä ja näiden kahden yhteisön välillä jännite on kasvanut viime aikoina, mutta viimeaikaiset tapahtuvat ovat melko poikkeuksellisia, ja niiden poikkeuksellisuus on osa ongelmaa, sillä en ole varma, äh, onko näitä julkisen rauhan kysymyksiä jouduttu aikaisemmin ratkaisemaan siellä, eikä ole helppoa käsitellä suuria mielenosoituksia, joissa ehkä on väkivaltaa. Tämä on vaikea asia. Se ei ole jotakin, mitä länsimaissakaan aina onnistutaan hoitamaan oikein, ja onnettomuuksia sattuu. Ja viranomaiset paikalla pyysivät anteeksi tietyllä hetkellä sitä, kuinka poliisit olivat käyttäytyneet, eli tietoisuus riskeistä, onnettomuusriskeistä oli olemassa ja niiden hyvin valitettavasti seurauksista. On väärin sanoa, että vain poliisi on harjoittanut väkivaltaa. Epäilyksettä myös eräät mielenosoittajat ovat harjoittaneet väkivaltaa ja ainakin kaksi poliisia on menehtynyt. Erittäin epämiellyttävällä tavalla ja myöskin eräät aseistautuneet joukkiot ovat aiheuttaneet väkivaltaa molemmilla puolilla. Eli Tarkoituksena ei ollut tuomita, vaan tätä taustaa vasten neuvosto pyysi kaiken väkivallan lopettamista. Sillä paikalla on jonkin verran yksityistä liikehdintää. Minä kävin Bahrainissa, menin sinne melko suoraan Balkanilta ja siellä heijasti, he, tilanne heijasteli hyvin epämiellyttävästi sitä, mitä Balkanilla on tapahtunut. Toinen asia, joka mielestäni on tärkeä selventää, viimeinen puhuja herra Fox oli oikeassa. Uskon, että kyseessä oli herra Fox, joka sanoi, että Saudi ja Arabiemiraattijoukot olivat paikalla Bahrainin hallinnon kutsumina, tämä on totta. Ehkä paikalla on myös kuvaitilaisia joukkoja, en ole varma. He eivät olleet osallistuneet esimerkiksi mielenosoitusten hallintaan. Heidän roolinsa ymmärtääkseni oli vartioida avainkohteita – mutta minä näin tilanteesta melko rajatun kuvan, mutta mielestäni he olivat näkymättömiä. He olivat paikalla, mutta he eivät olleet näkyvissä, siis on väärä. Johtopäätös antaa näiden joukkojen läsnäololle enemmän tärkeyttä kuin mitä sillä on. Ne tulee Iranin kysymykseen, kuten aina tällaisten kysymysten kohdalla on vaikea tietää, mikä tilanne todella on. Olisi yllättävää mielestäni, jos iranilaiset eivät olisi havainneet, että heillä oli mahdollisuus ja tarttui, ja että he ovat tarttuneet tällähän mahdollisuuteen. Minä olisin myöskin hämmästynyt, jos iranilaiset huomaisivat, että moni kuulee heitä Bahrainissa sillä uskon, että harvat ihmiset siellä haluavat Iranin tyyppisiä poliittisia ratkaisuja. Minulle se, joka huolestutti minua itseäni eniten, oli ehkäpä se, että ne ihmiset, joille puhuin sekä hallituksessa että oppositiossa, toivoivat selkeästi keskustelun jatkamista kruununprinssi teki ehdotuksia, jotka käsittääkseni ovat yhä käsittelyssä. Mutta ne eivät enää olleet esityslistalla ylimpänä, kun väkivalta puhkesi kaduilla. Nyt käsittääkseni on tauko ja tilanne on yhä rauhallinen ja mielestäni tämä on paras hetki aloittaa dialogi. Tilanne itse asiassa Bahrainin hallinnon kannalta, Bahrainhan on pieni saari, oli muuttunut lähes sietämättömäksi. Eräs kollega matkusti lentokentältä kaupunkiin, siihen meni kolme tuntia. Jos tunnette Bahrainia, te varmastikin käsittätte, kuinka paljon erilaisia tiesulkuja tiellä oli. Kyseessä ei ollut ruuhka, vaan eri osapuolet olivat pysyttäneet tiesulkuja. Ja on ymmärrettävää, että ähm, hallitus halusi säilyttää ja palauttaa rauhan ja järjestyksen, mutta tämä on mahdollista vain, jos sitä seuraa keskustelu. Ja kruununprinssin tekemät ehdotukset ovat erittäin kunnioitettavia, ne ovat hyvä pohja sille, että nämä kaksi osapuolta pääsisivät keskenään neuvotteluihin. Se ei ole vielä tapahtunut, me odotamme sitä. Voisin ehkä lyhyesti täydentää Iranin roolista, herra Fox. Ei ole mitenkään mahdotonta, että Iran pyrkisi hyötymään tavalla tai toisella siitä, mitä tuolla tapahtuu, mutta se olisi varmasti suuri virhe, jos nyt sitten tämän maan ongelmat sysättäisiin ulkoisen tekijän syyksi. En usko, että näin kotimaisia ongelmia ratkaistaan. Jos sitten pyritään hyötymään tilanteesta, niin se on sitten ilmiselvä juttu. Sitten mitä tulee siitä, millä tavalla tämä vaikuttaa muiden alueen maiden poliittiseen tilanteeseen, varmaankin se tulee aikaansaamaan uudistuksia ei ole yhtään sellaista arabimaata, johon tämä tilanne ei tavalla tai toisella vaikuttaisi. Siis se, mikä Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa on tapahtunut. Minulla ei ole juurikaan epäilystä, epäilystä sen suhteen, että että ähm, näin käy kullakin maalla on oma toimintatapansa, mutta kansalliset viranomaiset eivät välttämättä kaikissa maissa ole kovinkaan innostuneita demokratiasta, mutta tavalla tai toisella niiden on ryhdyttävä uudistuksiin ja yhteiskuntansa uudistamiseen. Kyllä siellä nyt uudet tuulet puhueltavat kaikkialle sitä, niitä on vaikea vastustaa ja on syytä pelätä, eikä se pene ainoastaan tähän alueeseen kyllä. Me helpommin puolustamme arvojamme heikkojen, varattomien ihmisten kanssa kuin rikkaiden kanssa. Tämä pätee kaikkiin maailman alueisiin, ei ainoastaan tähän kyseisen alueeseen. Sitten Roa Robner, pitäisikö meidän asettaa samalle tasolle mielenosoitteet ja poliisivoimat? En usko, tiedonannoissamme meidän on pyytävä, että, että mielenosoittajatkin välttäisivät väkivaltaisuuksia, mutta olet aivan oikeassa, että jos kymmeniä kolman tapauksia on, niin ei, eihän heitä voida laittaa samalle viivalle äh, poliisivoimien kanssa. Täydettääkseni kollegani vastausta herra Foxille koskien tätä valloittamista tai kutsua. Kutsuhan tehtiin silloin, kun tehtiin sopimus, jolla hallinnoidaan Persilahden yhteistyöneuvosto ja tässä sopimuksessa on yksi artikla, joka luo solidaarisuutta kaikkien valtioiden keskus, jos yhdessä maassa on vaara. Se vaara koskee sitten kaikkia näitä maita. Tämä on vähän niin kuin artikla 5 tuossa mm, lyhyesti sanottuna. Puheenvuoro ilman mikrofonia. Bahrainin viranomaisethan voivat niin en tätä perustele eikä oikeuta mitenkään. Ei minun mielestäni voida mitenkään oikeuttaa sitä, että 2000 ulkomaista sotilasta tulee paikalle, vaan vastaan vain, että juridisesti kyseessä ei ole valloitus, vaan, vaan kutsuun vastaaminen niin sanotusti. Ei minulla ole kylläkään puheenjohtajalle vastausta koskien Al Jazeeraa ja sitä, kuinka Al Jazeerassa on käsitelty Bahrainin ongelmia meillä ei ole siellä valtuuskuntaa, joten meillä ei ole mitään tietoa tästä. Entäs Katarin kanta äh, Saudi-Arabian ja äh, Al Jazeeran? Katarhan kuuluu näihin. Position. No, Kuuluu tähän, että siihen, lähetetään, siihen sovelletaan samoja sääntöjä, mutta kuitenkaan se ei ole lähettänyt ketään. Niin, ja kuitenkin se osallistuu Libyan operaatioon. Varmaankin he ovat tietenkin jakaneet tämän tehtävän Saudit ja eh, Arabi-emiraatit ovat eh, puuttuneet Bahrainin tilanteeseen ja, ja Katar sitten päätti liittyä tähän Coalition of the Willing koalition Libyassa. Minun täytyy todella palata herra Cooperin huomautuksiin. Äh, herra Minerin huomiot olivat helpottavia, mutta äh, te sanotte, että Bahrain on rauhallinen paikka. Oliko teidän mielestäni Tunisia rauhallinen paikka tammikuun alussa? Mitä rauhallinen paikka tarkoittaa, kun ihmiset pyrkivät muuttamaan – poliittista tilannetta. Ja kun sanotte, että onnettomuuksia sattuu, Saudi-Arabian joukot ovat siellä marssimassa. Tämä ei ole mikään onnettomuus. Tämä on hyvin omituinen kuva, jonka te maalaatte. Toisella puolella on kymmeniä kuolleita ja toisaalta sanotte, että ehkä kaksi poliisia kuoli ja sitten kaduilla marssi joukkoja siviilejä vastaan. Sanotte, että onnettomuuksia sattuu. Saksassa tai Ranskassa voi sattua onnettomuuksia, mutta meillä ei ole ranskalaisia joukkoja, joita tulee meille, kun meillä on suuri mielenosoitus. Mistä te oikein puhutte? Mitkä teidän mittapuuna tässä ovat? Mielestäni tämä on hyvin pelottavaa. Vili Meijer. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Cooper, sellaiset puheenvuorot, joita jonka te ilmaisitte täällä tänään, ei kyllä anna meille arabimaailmassa minkäänlaista uskottavuutta. Tulen juuri Egyptistä ja sanonpa teille suoraan, että se, miten olemme kuvailleet Gaddafin mm, hallintoa ja näitä ohjauksia verrattuna siitä, kuinka olette nyt kuvailleet saudi arabia ja Bahrainia. Tämä johtaa siihen, että olemme täysin puolustuskyvyttömiä arabimaailmassa. Te Te ette ole mitenkään määritelleet näitä Saudi-Arabian ja Bahrainin tilanteita, vaan olette vain kuvailleet sitä. Olette vain kuvailleet sitä. Saudi-Arabian feuda, feudalistinen, epädemokraattinen, diktatoriallinen järjestelmä on täysin sietämätön ja Bahrainissakin on diktatuuri. Meidän on aina sovellettava samaa mittatikkoa. Meidän on oltava täsmällisiä Gardefia on kueltu Bahreilin ja Saudi-Arabian kanssakin on oltava täsmällisiä. Teidän puheenvuoronne risu meidät täysin aseista. Kuolleita on puolella ja toisella. Ei tämä ole todellinen tilanne. Todellinen tilanne on sellainen, että tänään Genevessä YK on on sanonut, että siellä on noin sata kadonnutta, että on hyökätty sotti sairaalaan ja että on pidätetty lääkäreitä. Lääkäreitä on pidätetty. Eihän voida selittää tällaista kantaa. Bahrainilla sanottava, että nyt riittää ja Saudi-Arabia saa lähteä ja demokratisoitua. Ja että saa tehdä lopun tuosta feodalisesta järjestelmästä ja Saudi-Arabian naisia on kohdeltava ihmisinä. Näin Euroopan unioni on toimittava. Muuten me emme ole uskottavia. En minä sano, että nyt pitäisi hyökätä sotilaallisesti Bahrainin tai Saudi-Arabian. En ole myöskään yhtä mieltä Libyan hyökkäämisestä. Oh, en ollenkaan, mutta meidän on puututtava tilanteeseen nyt. Korkealla edustajalla pitää olla tiukka asenne ja tiu, niin sen on tiukasti tuomittava nämä hallinnat, eikä, eivätkä nämä kyllä mitenkään liity ihmisoikeuksiin eikä kansainväliseen oikeuteen. Äh, Monsieur Tanak. Well, I've been enjoying this debate. It's been very lively. And... Nauttinut tässä keskustelussa on hyvin vilkasta. Ulkopolitiikka on mahdollisen taidetta ja on mahdollista toivottavasti saada aikaan laki ja järjestys ja jonkinlainen siviiliväestön suojelu Libyassa, mutta vaihtoehdot Persialahdella eivät olisi vaihtoehtoisia mahdollisia monista syistä, jotka me ymmärrämme. Minun lisäkommenttini oli osoitettu Robert Cooperille. En tiedä, sanoitteko vahingossa, kun äh, puhuitte siitä, että kuuluu Teheranista äh, tällaisia äh, kummallisia ääniä. Miten on tämä, onko niin, että puolustetaan äh, Teheran, Bahrainin alueellista koskemattomuutta puolustamista kaikin niin hinnoin, koska olemme kuulleet huhuja, että Teheran pyrkisi olemaan aggressiivinen suhteessa Manamaan. Euh, euh, avant les réponses, je voudrais, si, si vous voulez bien... Niin vastaan, haluaisin antaa puheenvuoron Gregor Terille. Hän on tällä salissa ja hän edustaa kansainvälistä ihmisoikeusliittoa. Rova Niebler kertoi meille hetki sitten, että varapääsihteeri Najar Bahrainin ihmisoikeuskeskuksesta on vangittu Voisitteko antaa tästä tietoja? Thank you very much, Mr. Chairman. I want... Kyllä, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin ähm, vahvistaa, että Rajabu, herra Rajabu, joka on Bahrainin ihmisoikeusjärjestön ähm, puheenjohtaja ja YK on äh, puhekumppani, hänet pyydettiin viikonloppuna ja häntä on fyysisesti ja psyykkisesti pahoinpidelty, hänet on ö, ähm, hakattu ja hänet on uhattu raiskata. Ja tämä on tapahtunut sellaisessa kontekstissa, jota me kutsumme ö, äh, ihmisoikeusaktivistien äh, keskuudessa ö, ähm, murtamiseksi. Monia heistä on pidätetty, monet ovat kadonneet ja nyt me olemme tilanteessa, jossa siviilit pelkäävät mennä sairaaloihin tai tavata lääkäreitä, sillä he pelkäävät, että heidät pidätetään. Eli me olemme hyvin huolissamme tästä tilanteesta ja haluaisimme tehdä vain viittauksen neuvoston lausumaan. Olemme hiukan huolissamme liittyen Bahrainin siitä, että nämä päätökset eivät vastaa ihmisoikeustilannetta paikalla, ne eivät tuomitse väkivaltaa, eikä ole mitään erityistä viittausta tässä ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen. Haluaisin muistuttaa teille, että itse naiset ihmisoikeusaktivistit, jotka yrittävät kerätä tietoja ja raportoida siitä, ovat myöskin ongelmissa, eivät vain mielenosoittajat. Kiitoksia. They're oh, establishing law and order. It's all in our interest. Sitten väärin, he niin pyrkivät saamaan lakia ja järjestystä. Se on kaikki meidän etujemme mukaista. Monsieur Cooper. Ramingarelli ja herra Cooper. Monsieur Cooper. Herra Cooper. Uh, eh, let me say that I, I share the views of... Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kuin ne henkilöt, jotka sanoivat, että on tärkeää, että sairaalat toimivat normaalisti ja kunnolla. Sairaalat, kuten sanoin, ähm, niihin, niihin, niihin suhteen oli hyvin erilaisia lausuntoja siitä, mitä oli tapahtunut eri puolilta. Minä en pysty näistä tuomitsemaan sitä, että kumpi puoli puhuu totta. Se, mikä todella ei ole totta, on se, että ei ole totta, että Saudi-Arabian joukolla olisi ollut jotakin tekemistä mielenosoitusten tukahduttamisessa. Ne ovat olleet parakeissa, eivätkä mukana toiminnassa, ja on totta, että on tapahtunut kuolemantapauksia molemmilla puolilla. Väkivaltaa on käytetty molempia ryhmiä vastaan. Olen samaa mieltä jälleen kerran, olen Pahoillani etten saanut kaikkia nimiä ylös. Olen samaa mieltä siitä, että tällainen kohtelu, jota ähm, te siellä takarivassa kuvailitte koskien tätä ihmistä, joka oli pidätetty äh, viime viikonloppuna, on sellaista, että sitä ei voida hyväksyä. Unohdin nyt herra, Tannerin, herra Tannokin kysymyksen, sillä minulla ei valitettavasti ole siihen vastausta. Tämä viimeinen osa kysymyksestä, mikä tulee sitoumukseen Bahrainin äm, itsenäisyydestä. Iran on tehnyt muutamia huomautuksia, mutta eräät henkilöt Iranin hallituksessa puhuvat. Tämä puhuja mielestäni El Majes. Hän sanoi, että Bahrain ehkä palaisi Iranin 13 provinssiksi. En tiedä, mitä tämä nyt edustaa. Monet Iranin edustajat puhuvat hyvin erilaisia asioita. Palaisin nyt tässä keskus kysymykseen asia, joka voitaisiin ratkaista, joka voitaisiin ratkaista samalla vain molemmat osapuolet äh, neuvotteluihin. Ja tätä ponnistelua tehdään. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron Mingarellille. Minulla on täällä vielä yksi puheen Elmar Barok. Ja sitten Mingarelli. Puheenjohtaja, minulla ei ole kysymystä Bahrainista, mutta ei kuitenkaan alueesta, joka oli kovin kaukana tänään iltapäivällä sain yksityiskohtaisen raportin tilanteesta Jemenissä, jossa nähdäkseni presidentin edustajat ampuvat systemaattisesti nuoria ihmisiä suoraan, tähdeten suoraan päähän, jopa 13-vuotiaita nuoria ihmisiä on sairaaloissa ja kaduilla. Tässä järjestelmällisesti käydään toimiin rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Aikooko komissio ja ulkosuhdehallinto ryhtyä konkreettisesti toimiin, koska en näe enää tässä mitään eroa Libyan tapahtumiin verrattuna. Oui, Madame Bratner, puis après, on donne la parole à Monsieur Mingarelli. Juste une... richtig Jemen, haben... Brox on aivan oikein. Meillä on 15 miljoonaa vakausvälineen varoja varattuna äh, Jemenille. Mitä näille tapahtuu, eikä niitä osoiteta enää hallitukselle? Monsieur Mingarelli. Herra Mingarelli. Kiitoksia Jemenistä ensinnäkin. Herra on oikeassa. Jo viikkoja maassa on ollut kymmeniä kuolemantapauksia vaikeuksien aloittajana oli varmasti se, että vähemmistö, vähemmistö on ottanut haltuun samaan rikkaudet ja köyhyys. Se on merkittävä. Ja presidentti Sale ei ole kyennyt aloittamaan vuoropuhelua oman kansansa kanssa. Uusia uutisia on tullut eiliseltä kolmen kaikkein tärkeimmistä maan kenraaleista ovat kääntäneet takkinsa ja siirtyneet opposition puolelle. Sitten on heimojohtajia, jotka ovat siirtyneet opposition puolelle viikonlopun aikana. Presidentti Sale on erottanut suurin osan hallituksesta ja suurin osa poliittisista liittolaisista on siirtynyt opposition. Tilanne siis muuttuu nopeasti, enkä usko, että tämä pysyy pitkään tällaisena, niin oikein ymmärrä kuinka nykyinen presidentti voi sinnitellä pitkäänkään, kun otetaan huomioon se, että osa armeijasta ja, heim- ja heimojohtajista ja osa hänen poliittisista, perinteisistä poliittisista liittolaisista on ottanut etäisyyttä. Tämän lisäksi mm, protestointi on monen muotoista. Pohjoisessa on, käydään todellista sisällissotaa ja näin on ollut jonkun aikaa. Sitten on etelässä irtautumispyrkimyksiä ja nuoriso ilmaisee tyytymättömyyttään ja epätoivoa moniin tavoin. Jemenissä No minulla tämä ei ole kylläkään syy ja alku näille vaikeuksille, mutta tiedän, että näinkin on nimittäin, että siellä on, on olemassa terroristijärjestöjen mm, Harja, Ja joka tapauksessa tilanne varmasti kärjistyy tulevina päivinä. Mitä olemme nyt tässä tilanteessa tehneet? No niin kuin usein olemme te- antaneet julkilausumia ja antaneet päätelmiä eri kokouksista. Julkilausumia on antanut usean kertaan korkea edustaja ja hän on tuominnut väkivaltaisuudet ja mielenosoitteja kohtaan useissa julkilausumissa on vedottu kansalliseen vuoropuheluun. Eilen Yksi ulkoasiaministerin neuvoston päätelmistä tuomitsi äh, pakkotoimet ja vetosi vuoropuhelun puolestaan ja erityisesti eilen ulkoasiainen neuvostossa pyydettiin, että tarkastaisimme Jemenin, politiikkaamme Jemenin suhteen. Ja tähän politiikkaan kuuluu ensinnäkin yhteistyösopimus, jota äh, toteutamme sitten. Meillä on tukiohjelma, mutta tämä tukiohjelman osalta tässä vastaan Rohan Brandnerille. Siitä kansalaiset lähinnä hyötyvät. On totta, että meillä oli tällaisia uudistusohjelmia turvallisuusalalla, mutta voitte olla varmoja, että katsomme kyllä tarkkaan, mitä teemme. Nyt pyrimme auttamaan terrorismin vastaisessa torjunnassa pari vuotta sitten, siis viime vuoden helmikuussa ja, äh, ja, ja, ja maaliskuussa ja viime vuoden syyskuussa on ollut äh, kokouksia, jossa äh, terrorismin torjunta on aina ollut kansainvälisen yhteisön strategian avainasemassa. Voitte olla kyllä varmoja, että tulemme katsomaan hyvin tarkkaan näitä toimia, jos meillä on mitään epäilyksiä siitä, että olisi mahdollista, että, että poliisivoimat jotenkin hyötyisivät tästä tuosta, niin lopetamme tuen välittömästi. Sitten Bahranista olisi varmasti paras, että seuraamme tilannetta läheltä ja hankkia tietoa kunnolla, kun meillä ei ole siellä ketään kentällä, niin siellä ei ole aina helppoa, mutta ennen kuin otamme kantaa, pitää tietää, mistä on kysymys. On myös vältettävä kaksinaismoralismia, se on joskus, tai oikeastaan aina vaarana meidän on vältettävä se, että samaan säkkiin pannaan mielenosoittajat ja, ja poliisivoimat ja on katsottava, voisiko Euroopan unioni tietyillä tarkoilla säännöillä toimia siellä sovittelijana. Jos haluamme todella kansallista vuoropuhelua, niin on tarpeen, että ulkoa tuodaan toimijoita mukaan. Ja mikäli Bahrain toimi, toivoo, ja sitähän edellytetään, että muuten emme voi puuttua tähän. No jos he toivovat, niin voisimme sitten auttaa heitä liittyen henkilöiden tai mekanismien kautta. Voisimme toimia sovittelijoina vuoropuhelun aikaansaamiseksi. Bien, je, je vous remercie. La, la séance est levée. Kiitoksia. À quelle heure Kokous on päättynyt. bureau élargi. Laajennettu byron kokous sitten kello 18.30.